Good morning, liebe Kollegen. Niin, hyvää huomenta, hyvät kollegat. Sydämessä tervetuloa kokoukseemme, työn jatkamiseen täällä ympäristövaliokunnassa. Koordinaattorien kokous jo pidettiin 90 ja eri päätökset, niin kuin aina, tehdään äh, julkisiksi. Meillä on vielä kaksi asiaa eilisestä jäljellä ja tulemme ottamaan ne esille tänään vielä sitten, kun pääsemme esistä mukaisesti eteenpäin täällä hyvin. Aloitamme kohdasta 20, joka on kollega Elena Oana Antoneskun suurinen kysymys, joka koskee Euroopan unionissa markkinoitavien tarvikkeiden laatueroista. Kysymys on tiedossa ja komissiolla paikalla edustaa Jérôme Le Cantre, DG Sankosta ja hän on tullut mukanaan neljän minuutin mittaisen elokuvan jopa, niin että annan hänelle puheenvuoron ja kun tekniikka on valmiina, näemme neljän minuutin mittaisen elokuvan tästä aiheesta. Herra Le Cantre. Wollen Sie uns Auskunft geben zu dem... Voitte kantaa meille tietoa Mesdames et messieurs euh, les députés. Kiitos puheenjohtaja. Huhtikuussa 2011 Slovakian kuluttajajärjestö teki tutkimuksen elintarvikkeiden laadusta kahdeksassa jäsenvaltioissa ja tutkimuksessa kävi ilmi, että tuotteissa oli laatueroja riippuen siitä, missä niitä myytiin. Laatueroja myös havaittiin tuot, pakkaus, pakkausten laadussa ja siinä, mitä niihin oli pakkausmerkinnöissä. Tutkimusten perusteella ei ehkä voida sanoa, että uusissa jäsenvaltioissa myydään huonompilaatuisia tuotteita, mutta voidaan sanoa, että, la- laatuero- tai että eroja tuotteissa on. Esimerkiksi siinä, minkälaista sokeria on käytetty, mutta me emme ole näistä samaa mieltä. Esimerkiksi Coca-Cola oli tutkimuksessa mukana ja havaitaan, että näitä juomia tuotetaan tiivisteistä eh, hyvin pienessä määrässä tehtaita, joita on eri puolilla maailmaa, mutta ne pullotetaan paikallisesti ja sitten paikallismarkkinoilla myydään. Tehän tiedätte kuitenkin, että sokeri kuuluu yhteiseen markkinajärjestelyn alaisuuteen ja se vaikuttaa tähän. Esimerkiksi samassa esimerkistä voidaan myös havaita, että Puolassa ja Tsekissä käytetään sokeria joten kyse ei ole pelkästään siitä, että eroa olisi vanhojen ja uusien valtioiden välillä, vaan myöskin keskenään uusien jäsenvaltioiden välillä. Liuotusprosessia on helpotettu, siksi on käytetty tiivisteitä. Yleisesti emme, olemme sitä mieltä, että komission ei ole syytä puuttua tällaisten juomien resepteihin tai sisältöihin. Kyse on raaka-aineista ja tarkoitus on turvata kuluttajien terveys mahdollisimman hyvin, mutta samalla taata yhtenäismarkkinoiden toiminta. Kaikkien yhtenäismarkkinoille tuotavien tuotteiden täytyy olla terveellisiä ja kuluttajien on saatava oikeaa tietoa kuluttamiensa elintarvikkeiden laadusta ja sisällöstä. Pakkausmerkintöjä koskevat hyvin tarkat säännöt, esimerkiksi sisältö ja raaka-aineet on mainittu Ja pari päivää sitten neuvosto hyväksyi lainsäädäntöpaketin kuluttajien tiedottamisesta ja se vielä vahvistaa tätä asiaa. Esimerkkinä voidaan mainita Nutella-tapaus Saksan ja Ranskan välillä, ja se liittyykin tuohon videoon, jonka halusin teille näyttää, jos tekniikka toimii. Eroja on siis myös vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Kuluttaja voi itse päättää, ostaako kyseistä tuotetta vai eikö. On tiettyjä merkkituotteita ja jos kuluttaja ei pidä Coca-Colan tuotteesta, niin hän valitsee jonkun toisen tuotteen ja tällöin kyseinen yritys kärsii seuraamukset. Joka tapauksessa komissio pyrkii edelleenkin jatkossakin parantamaan kuluttajien tiedottamista, toimii yhdessä kuluttajajärjestöjen kanssa ja komission jäsen aikoo tutkia ja seurata tätä tapausta hyvin tiiviisti. Kiitos. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lepin. Kiitos, herra Lepintre. Voimmeko nyt katsoa elokuvan? Ça va pas, voilà, la technique n'est pas encore... Euh, Tekniikka ei vielä ole valmiina. No niin, no siinä tapauksessa käynnistämme keskustelun, jos ymmärsin oikein. Komissio huoletti tarkkailee tuotteiden terveellisyyttä ja sitä, että kuluttajat saavat oikeaa tietoa, mutta komissio ei seuraa sitä, miten, mikälaista vaihtelua maussa on, mitä valmistajat tekevät ja mikä on tuotteen koostumus. Tästä mennään sitten keskustelemaan, onko tämä oikein vai väärin. Elena Antonescu, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Um, mulțumesc domnului... Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä kiitän komission edustajaa näistä tiedoista. Minä kommentoisin kuitenkin yhtä asiaa. Tässä ei puhuttu tuotteista, joita on sovellettu ja muutettu ikään kuin eri maiden kuluttajien mieltymysten mukaan. Tässä puhutaan nyt, tässä minun suullisessa kysymyksessäni, tuotteiden laadusta, nimenomaan tuotteista, joita myydään vanhoissa jäsenmaissa ja uusissa jäsenmaissa. Ja otin tämän asian esiin täällä valiokunnassa siitä syystä, että kuluttajat totta kai ymmärtävät erittäin hyvin, että laatueroja eri tuotteiden välillä on. Jotkut kuluttajat esimerkiksi ostavat tuotteensa täältä Brysselistä, koska laatu on yksinkertaisesti parempaa kuin toisaalta. Kuluttajia on kahdenlaisia ja tässä ikään kuin asetetaan kuluttajat eriarvoiseen asemaan ja jos se on totta, niin se on vakavaa Slovakiassa tehtiin tutkimus näiden tuotteiden sisällöstä. Ehkä komissio voisi tehdä jonkinlaisia lisätestejä. Ja jos tällainen ongelma ilmenee, niin sitten asialle voisi tehdä jotain. Tiedän, että Bulgariassa asia on otettu esiin. Eli komission pitäisi omilla varoillaan tehdä oma tutkimuksensa selvittääkseen, onko laadullisia eroja kaupallisten tuotteiden välillä Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa. Ja jos tilanne on tämä, niin se on täysin kestämätöntä. Danke. Äh, Kiitos. Pavel Pots. Ah, I will try to stay calm on this, Yritän pysyä tässä nyt rauhallisena, mutta se on vaikeaa, koska meillä on yhdestä maasta, jota tämä ongelma koskettaa. Ja haluaisin sanoa komissiolle, että tämä teidän asenteenne on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä. Tämä kenties näyttää vähäpätöiseltä ongelmalta, mutta sitä se ei ole. Minä täytyy selittää, että ihmiset ovat kiinnostuneet tästä, he kyselevät tästä, eivät pelkästään sen äh, ravinnosta, vaan kysyvät sitä, miten tämä on mahdollista. He kysyvät, mikä mitä EU on, jos se ei pysty suojelemaan kansalaisia tämän tyyppistä toimintaa vastaan. Miten me haluamme ratkaista Euroopan talouden ongelmat, miten me haluamme selviytyä kriisistä, jos emme pysty ratkaisemaan tällaista asiaakaan. Kysymys on pelkästään elintarvikkeista. Tämä koskee terinäisiä maita. Ja ei voi olla niin, että vain kansalliset hallitukset hoitavat asian. Me puhumme kansainvälistä globaalisti toimivista yrityksistä ja kysymys on kuluttajista, jotka eivät voi matkustaa satoja kilometrejä saadakseen normaalia, normaalia elintarvikkeita. Meidän täytyy tehdä asiassa jotakin. Puheen aika on ohitse. Ja, danke schön. Kiitos. Chapatavaidi. Kiitos. Minä haluaisin kiinnittää kollegojen huomion uudesta jäsenvaltiosta tulleena, että meidän pitää olla hyvin varovaisia. Nimittäin Slovakian laboratorian ö, mittaustulokset ovat, ne eivät ole täysin yksiselitteisiä, nimittäin Coca-Colan tapauksessa miksi ero ei ole uusien jäsenvaltioiden välillä liittyen makeutusaineisiin, koska on totta, että Slovakiassa, Unkarissa, Bulgariassa ja Romaniassa käytetään isoglukosia, mutta Saksassa, Itävallassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa käytetään sakkaroosia. Joten ei ole niin, että jokaisessa tapauksessa olisi kysymys valinnasta jo, tai jakolinjasta, joka kulkisi uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Minä pyytäisin, että kollegat eivät käyttäisi tätä nyt poliittiseen populismiin, Minusta on tärkeää, että toisaalta huolehditaan elintarviketurvallisuudesta. Pidän tärkeänä myös sitä, että suojellaan kuluttajia, joka ei ole meidän valiokuntamme tehtävä, vaan sisäasioiden valiokunnan tehtäviin kuuluva, sisämarkkinavaliokunnan tehtäviin kuuluva asia. Nimittäin olisi tärkeää, että sisämarkkinavaliokunnan puitteissa tutkittaisiin kuluttajien suojelua. Ja tärkeää on myös, että katsotaan sitä, että jos on olemassa laatuero, sinun pitäisi katsoa myöskin, onko niin, että hintaero näkyy myös eri jäsenvaltioissa. Ja kolmas elementti on se, että onko kysymys syrjinnästä todella, joka kohdistuisi uusiin jäsenvaltioihin. Unkarissakin tehtiin tutkimuksia, ja nämä tutkimukset osittain ovat vahvistaneet sen, mitä Slovakiassa todettiin, mutta oli tuotteita, esimerkiksi lasten vaipat, joissa oli olennaisia eroja. Esimerkiksi kosteuden imemiskyvyssä, Siinä mm, tämä koski tuotteita, jotka oli myyty Itävallassa ja Unkarissa. Oli siis ero näiden tuotteiden välillä. Joten meidän valiokuntamme kannalta nyt on olennaista kuitenkin se, mikä liittyy elintarvikkeiden turvallisuuteen, mutta minusta on tärkeää myöskin se näkökanta, joka koskee kuluttajien suojelua. Joten tulevaisuudessa olisi tärkeää, jos nämä kaksi valiokuntaa yhteisessä kokouksessa tutkisi samanaikaisesti näitä kahta näkökantaa, koska näitä kahta näkökantaa pitää tutkia samanaikaisesti. Olen yhtä mieltä kollega Potsin kanssa, samoin kuin äh, esimyksen esittäneen romanialaisen kollegan kanssa siitä, että näitä tutkimuksia täytyy jatkaa, mutta niiden täytyy olla objektiivisia ja asiallisia. Kiitos. Kiitos, Janos Adar. Kiitos puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että ole mikään sattuma, että tähän asti puhujat kaikki kolme ovat tulleet Itä-Euroopasta. Me kaikki olemme tulleet Itä-Euroopasta. Eikä ole mitenkään sattuma se, että se eh, asia, jonka Antonescu on ottanut esille, on asia, johon me reagoimme hyvin herkästi. Olen täysin yhtä mieltä Jabba Tabaidin kanssa siitä, että eh, elintarvikkeet turvallisuus, eh, kuluttajansuoja kysymys liittyy tähän, mutta samoin myös kilpailuoikeuden kysymykset. Kysymys on laajasta ongelmasta. Se selitys, jonka me juuri saatoimme kuulla, sitä minä en voi hyväksyä. En voi hyväksyä sitä, että kuluttajien makuun ja lompakkoon sopetetaan tuotteiden koostumus. Ja se, että sanotaan, että laatu olisi huono, se mitä sanottiin, sanottiin, että laatu ei ole huono, kokoonpano on vain, koostumus on vain toinen. Minusta ne, se, mitä on tutkittu, tutkimustulokset, se, mitä Rova Antonescu on esittänyt, siinä päästään seuraavanlaiseen tulokseen. Ei ole ainoatakaan tuotetta tutkittujen tuotteiden joukossa. Kysymys on elintarvikkeista. Milka suklaa, en tässä nyt vain mainostamaan milka milka suklaa oli ainoa tuote, jossa kuustumus oli sama Länsi-Euroopassa ja Itä-Euroopassa – myytyjen tuotteiden välillä. Jos siis meni Brysselissä Carrefouriin ja sai samaa milka suklaata kuin Budapestissakin, mutta muissa tapauksissa näin ei ollut. Minä saan Prahassa ja Budapestissa toisenlaatuista, toisenlaatuisen tuotteen kuin Pariisissa ja tätä ei voida hyväksyä. Hyvin tärkeä lause on se, mikä on kysymyksessä, että yksittäiset tuottajat, yksittäiset tuottajat ovat tunnustaneet, että he käyttävät halvempia tuotteita, sellaisista tapauksista, halvempia aineita silloin, kun on kysymys itäisen markkinoiden tuotteista. Siis tuottajatkin tunnustavat, että käyttävät halvempia aineita. Ja sitten jos katsotaan, millä hinnalla näitä tuotteita myydään Itä-Euroopan markkinoilla, näyttää siltä, että kuluttajille unohdettiin ilmoittaa siitä, että samalla tavoin mainostetun tuotteen tapauksessa saman merkin alla myydään huono, heikompilaatuista tuotetta. Joten tässä tavallaan tuottajat saivat aika huomattavan lisävoiton. Ja kysymys on siis todellakin myös elintarviketurvallisuuden kysymyksestä, samoin kuin myöskin kuluttajansuojakysymyksestä ja myöskin siitä, että noudatetaan kilpailusääntöjä tai ei noudata niitä. Olen yhtä mieltä siitä, että jos nousee esille epäilyksiä, jos tarvitaan lisää todisteita tässä tapauksessa, ja että jos täydennettäisiin Slovakiassa tehdyn tutkimuksen tuloksia, on tärkeää, että jatketaan tutkimuksia, mutta on tärkeää tehdä mahdollisimman pikaisesti nämä lisätutkimukset. on tässä yhtä mieltä kollegojen kanssa. Ei ole suinkaan mahdollista tässä lykätä asioita. Aika, aika sujuu, kuluu nopeasti. Tämä selvitykset on tehtävä mahdollisimman nopeasti. Ja sitten on Käytettävän mahdollisimman ankaria rangaistuksia. Dankeschön. Vielä yksi puheenvuoro. Brita Reimers. Ja, danke. Ähm, ich möchte hier mal, äh... Haluaisin vielä kerran lyhyesti sanoa, että olen huomannut, että me tässä olemme nyt tekemisissä ikivanhan ilmiön kanssa, nimittäin sen määritelyssä, mitä on laatu riippuuko laatu pelkästään hinnasta vai onko kysymys jostakin muusta. Voiko, onko niin, että jos jokin on halpaa, se automaattisesti on huonompaa. Tämä on asia, joka on syytä ottaa esille. Minä olen viljelijä ja tunnen tämän ongelman kotoa siitä, että, että lehmäni pitävät enemmän ää, aina toisella puolella kasvavasta ruohosta, vaikka ruoho on samassa paikassa. Totta kai meillä on tietty subjektiivinen näkemys tästä asiasta, Toisaalta, jos siinä me katsomme, että aidan toiselle puolelle saattaa itse olla, tai todellakin on niin, että objektiivisesti tämä eh, ruoho on lehmälle parempaa, joka maksaa toisella puolella. Toisaalta niin tämä asia on sellainen, että se pitää hyvin herkästi ja varovaisesti. Ei voida syyttää yrityksiä siitä, että pyrkivät tässä huijaamaan, vaan pitäisi katsoa, miten tietyn reseptin mukaan tuotannossa ei aina käyttää samoja ainesosia yhtäläisessä määrässä. Esimerkiksi kun marmeladi varmistetaan, että aina olisi mansikoita samassa määrin saatavissa, joten pyritään kuitenkin siihen, että maku olisi samanlainen, mutta se ei kuitenkaan vaikuta laatuun sisällöllisesti, joten meidän pitäisi tässä olla varovaisia. Minusta olisi mielenkiintoista, jos tehtäisiin lisäselvityksiä tästä, jotta nähtäisiin, onko todella kysymys aktiivisesta toiminnasta vai onko kysymys pelkästään ilmiöstä, liittyvät tuotantoon. Mitä tulee sitten siihen syytökseen, että käytetään halvempia aineita ja sitten kuitenkaan ei myydä tuotetta edullisemmin markkinoilla. Se on asia, joka pitäisi ottaa esille. Tässä pitäisi olla mahdollista jonkinlaisen liikkeen. Ratville Morkkunaite. Morkkunaite. Ačiū pirmininkė. E, mano klausimas galbūt būtų. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää yhden kysymyksen. Onko meillä mahdollisuuksia säädellä lainsäädännön kautta näiden tuotteiden koostumuksia. Nyt puhumme tietyistä tapauksista, tietyistä tuotteista ja olemme kuulleet useita argumentteja Yksi kollegoista juuri totesi, että erilaiset, erilaisia raaka-aineita käytetään vaikkapa apelsiinimehuissa. Ehkä voidaan käyttää eri puolilta tulevia appelsiineja, mutta joskus tuottavat tunnustavat, että kuluttajien ostovoima on erilainen ja siksi joskus he korvaavat tiettyjä ainesosia halvemmilla. Haluaisinkin siksi kysyä komissiolta, voitaisiinko tässä antaa säädöksiä joidenkin tuotteiden pakkauksista tai resepteistä. Intervention Anna Rosbach. Anna Rosbach. Tak, voorzitter. Jeg fortsætter på dansk. Altså... Kiitos, puheenjohtaja. Minusta tämä on varsinainen skandaali. Minä tulen Länsi-Euroopan valtiosta ja olen nähnyt sen, että yhä suurempi osa länsi-eurooppalaisista yrityksistä siirtää tuotantoaan itään päin. Meillä on sisämarkkinat ja tavaroiden vapaa liikkuvuus, eli siksi on aika vaikea ymmärtää, miksi länsi-eurooppalaiset tehtaat, joita siirretään Itä-Eurooppaan, valmistavat tuotteita, kuten vaikkapa mansikkamarmelaadia tai oppessinimehua, kahdella eri reseptillä. Sillä tavaroillakin on EU-ssa vapaa liikkuvuus. Tätä asiaa pitää kyllä tutkia tarkemmin. Kuulostaa siltä, että tavaroita on kahden luokkaisia, ja sehän ei ole mikään kestävä tilanne, eli tätä asiaa pitää tarkastella lähemmin. Kuluttajat ilmeisesti tässä saavat joko paremmanlaatuisia tai heikommanlaatuisia tuotteita. Ja idässä valmistettuja tuotteita lähetetään länteen. En ymmärrä, miten tätä asiaa voisi puolustella. Gut, ich finde das eine interessante... Mielenkiintoinen keskustelu. On suurta herkkyyttä ja suurta huolestuneisuutta. Pelätään, että yritykset tarjoavat erilaatuisia tuotteita, aivan erilaista makua, vaan myöskin eri laatua, joskus jopa korkeampaan hintaan. Meidän valiokuntamme on elintarvike turvallisuudesta vastuussa. Meidän pitäisi kysyä, onko tässä nyt mitä yritykset tekevät jotakin, mikä vaikuttaa siihen tarvikkeiden turvallisuuteen. Komission pitäisi varmaankin tehdä enemmän selvityksiä. Se on jo tässä noussut esille eri maiden osalta, että tuotteiden koostumukset vaihtelevat meidän pitäisi katsoa, onko ongelmia, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen. Toinen asia on sitten kuluttajien pettäminen. Janos Ader sanoi, että sama tuote, jossa on sama pakkaus ja jota markkinoidaan samalla tavoin, koostuukin eri aineista. Ja kysymys kuuluukin sitten, onko kysymys kuluttajien huijaamisesta, onko tämä kilpailun osalta asianmukaista Sanon jo nyt, että kirjoitan kirjeen sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtajalle, joka on valiokunta, joka käsittelee kuluttajan suojaa, eli sen pitäisi käsitellä asiaa kenties yhdessä meidän kanssamme, mutta joka tapauksessa IMKO-valiokunnassa tulisi käsitellä aihetta. Nyt oli siis kysymys myös käsittiin komissiolle, onko meillä oikeudellisia mahdollisuuksia valvoa koostumuksia, reseptejä ja myöskin turvallisuudelta tekeekö komissio lisäselvityksiä asiasta. Ja meillä on vielä tämä neljän minuutin elokuva, mutta saatte kuitenkin vielä kerran puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Euh, donc, en matière de... Kiitos puheenjohtaja. No ensinnäkin lainsäädännöstä. Unionin elintarvikkeiden turvallisuutta koskeva lainsäädäntö pyrkii turvaamaan kuluttajan suojan mutta ei, siinä ei voida puuttua tuotteiden sisältöön. Ei voida kuvitella, että Coca-Colaa vaaditaan käyttämään jotakin tiettyä väriainetta. Tietysti me katsomme, ettei tästä tule terveydellisiä ongelmia, mutta komission tehtäviin ei kuulu määrätä reseptin sisällöstä. Ja haluaisin myös todella korostaa kuluttajan valtaa tässä. Jos hän ei pidä jostakin tuotteesta, hän ei osta sitä enää. Hän valitsee muita samankaltaisia tuotteita. Kolmanneksi jäsenvaltioiden toimivalta valvonnassa. Jäsenvaltiot voivat valvoa, että EUn lainsäädäntöä täytäntöön pannaan asianmukaisesti markkinoilla. tulevista mahdollisista toimista luonnollisesti komissio todella seuraa tämän asian kehittymistä ja valvoo, että kuluttajat saavat oikeanlaista tietoja. Haluaisin muistuttaa, että tuotteiden, tuotteissa on myös eroja Saksan ja Ranskan välillä. Voi olla sama paketti, samat etiketit, sama tuote, mutta silti eroa on. Jopa yhden jäsenvaltion sisällä voi olla eroja tuotteissa. Esimerkiksi Pohjois-Ranskassa tai Etelä-Ranskassa suklaajuomien sokerin määrä on erilainen. Se liittyy kuluttajien mieltymyksiin. Ja tämä seuraava elokuva hieman osoittaakin, että mistä on kyse.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 Ja, schöner slapstick. Äh. Hauska sketsi. Se selittää kenties, miksi maasta toiseen ja jossakin suuressa maassa etelästä pohjoiseen on eroja, mutta se kuitenkaan ei niin välttämättä ollut meidän aiheemme. Aiheemme oli laatu ja siinä yhteydessä myös elintarviketurvallisuus ja sisämarkkinavaliokunnan kannalta kenties jopa kuluttajien pettäminen. Olemme siis puhuneet asiasta. Minä nyt kirjoitan kirjeen sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtajalle, jotta asiaa siellä käsiteltäisiin. Komissio varmasti kuulta, että lisätietoa tarvitaan ja ehkä olisi syytä tehdä selvitys asiasta, ei pelkästään mitä tulee makueroihin, vaan todellisiin laatueroihin, jotka ovat kenties jotakin, mikä liittyy elintarviketurvallisuuteen, koska jos laatu on heikompaa, silloin näin valitaan kuitenkin tai pyritään korkeampaa hintaa, joten myöskin vahingoitetaan kuluttajaa. Ja tämä on asia, josta me emme voi olla yhtä mieltä tällaisista lisävoitoista ja lisämenettelyistä. Niitä ei voida hyväksyä. Minä haluaisin nyt päättää keskustelun käsittelyn, koska meillä on aika tiukka joten kiitos kysymyksestä. Asia pitää selvittää, muuten on levottomuutta ja epävarmuutta, ja Euroopan parlamentti ei voi tällaista hyväksyä. Uh, adun... Niin minusta tuntuu, että tämä filmi ei oikeastaan tuonut lisävalaistusta asiaan, sen näytti enemmänkin mainokselta – No lopuksi toteaisin, että jos nyt oikein ymmärsin komission puheenvuoron, niin yritykset voivat muokata tuotteidensa sisältöä ja koostumusta eurooppalaisen sääntelyn puitteissa, eli ei ole olemassa mitään lainsäädäntöä, jolla voisi rangaista tällaisesta syrjivästä käytännöstä. Vastaisin komissiolle, että ehkä tässä pitäisi nyt miettiä tätä nykyistä käytäntöä ja ehkä komissio voisi tehdä tästä vielä lisätutkimuksen. Kuluttajansuojajärjestöt eri maissa ovat jo kiinnittäneet huomiota tähän asiaan ja minä odotan, että tähän asiaan löydetään ratkaisu. Kiitos. Okei, okay, komission hat gehört, was... Komissio on siis kuullut, mitä tämän valiokunnan jäsenet ajattelevat ja odottavat. Asiaan palataan uudestaan ja ehkä sitten on uutta tietoa, jota saadaan seuraavana kuukausina ja sitten voit varsinkin ilmoittaa, onko todellakin syytä olla huolissaan elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta, että turvallisuus laatu vähenee tai heikkenee maassa toiseen. Nyt sitten on vuorossa seuraava kohta esityslistalla. Kiitos vielä kerran. Tämä seuraava kohtakin on jännittävä. rehujen ja elintarvikkeiden tuonti Japanista Fukushimassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Mehän saatoimme seurata tapahtumia myös säätelyä Euroopassa, joka koski tuontia Japanista. Toimistossani oli välittömässä sen jälkeen heti käymässä myös Japanin suunlähettiläs, joka oli valittamassa siitä, että syrjimme japanilaisia elintarvikkeita. Valiokunta haluaisi tietää, mikä on asioiden tila luonnamme on Ladislav Miko, joka on varapääjohtaja Sankopääosastolla, samoin kuin Franz Verstrater, joka tulee myös kertomaan, mikä on tilanne. Olkaa hyvä. Good morning uh, and thank you for invitation. Uh, let me start. Hyvää huomenta. Kiitos kutsusta. Aluksi haluaisin sanoa, että tämä on todellakin arkaluonteinen ja tärkeä asia, jota me seuraamme päivittäin hyvin läheisesti. Ja olemme myös kuulleet, tai kuten olette kuulleet, meillä on myös, olemme saaneet myös kirjeen Lainenilta, miksi viivästyimme tiedottaessamme asianmukaisista toimenpiteistä. Haluaisin sanoa, että että ei jäänyt tosiaan paljonkaan aikaa tarkastella sitä, mitä ehdotimme, mutta me halusimme noudattaa sääntöjä ja antaa ehdotuksen samaan aikaan teille kuin jäsenvaltioille. Ja tämä tehtiin niin lyhyessä ajassa, koska tilanne muuttui päivittäin. Me odotamme Japanista analyysituloksia ja me tutkimme näitä analyysejä ja halusimme tehdä päätöksiä tai haluaisimme tehdä päätöksiä aivan uusimpien tietojen perusteella. Olen nyt täällä antaakseni teille lisäselvityksiä. Jatkossa yritämme mahdollisuuksien mukaan antaa teille enemmän aikaa, mutta kun on kyse tällaisista tärkeistä toimista, niin me voimme tehdä päätöksiä vain uusien ajankohtaisten tietojen perusteella. Ja me emme voi tehdä päätöksiä, jos Japanissa vielä asiantuntijat ovat tutkimassa asiaa. 9. syyskuuta valiokunta yksimielisesti päätti jatkaa toimenpiteitä joulukuun loppuun. Ja ensimmäinen lokakuuta tämä toimenpide astui voimaan. Alkuperäiset olivat voimassa vain 30. syyskuuta saakka ja tästä johtuen meillä ei ollut kovinkaan paljon aikaa. Me pyrimme siihen, ettei mitään keskeytystä kuitenkaan tulisi. Olemme käsitelleet teidänkin esittämiä huolenaiheitanne ja puutumme niihin myös tulevissa tarkasteluissa. Nyt siis on kuukausittain vuoden loppuun asti tarkoitus laatia arviointi, jossa huomioidaan viimeaikainen kehitys. Jos sopii, niin haluaisin kertoa hieman tämänhetkisistä toimenpiteistä. Mistä on kyse? Tämä, nämä toimenpiteet koskevat nyt kaikkia kaikkia 12 prefektuurista Japanista peräisin olevia rehuja ja elintarvikkeita. On eri ainesosia niistä löydetty sesium, eri, eri sesium-pitoisuuksia ja muita aineita. Ainakin 10 prosenttia on löydettävä löydyttävä näistä mainituista prefektuureista tulevista tuotteista ja 20 prosenttia muualta tulevista. Ja vaikkakin Japanista ei tule kovin paljon rehuja ja elintarvikkeita, niin silti me komissiossa tutkimme niitä ja haluamme varmistaa siitä, varmistua siitä, että unioniin tulevat rehut ja elintarvikkeet ovat turvallisia. Haluaisin kertoa myöskin tietyistä Japanin alueista. Tilanteet ovat erilaisia. Me lisäsimme kaksi aluetta eh, myöhemmin listalle touko-kesäkuussa – koska japanilaisten viranomaisten tuo, viranomaisten testit osoittivat suurempia määriä sesiumia Karagavassa ja Chisuokassa. Toisaalta meillä oli Nikitanissa ja Makatan alueilla oli todella paljon testejä ja niissä ei ollut. Niistä näitä pitoisuuksia ei löydetty. Radioaktiivista sesiumia löydettiin myöskin naudanlihasta, vaikka sen tuontia ei ollut rajoitettu. Jos naudanlihaa tuotaisiin, niin totta kai sitäkin tilannetta analysoitaisiin. Ja havaittiin japanilaisten testien perusteella, että naudanlihassa näitä pitoisuuksia oli johtuen rehuista. Joten kyse ei ollut paikallisesta saastumisesta. Eli on rajoitettu tapahtuu näitä Japanin tuonteja eläinten ja kansalaisten terveyden näkökulmasta. Ja naudanliha tapaukset eivät laajentaneet tätä aluetta, koska ei ollut kyse paikallisista saastumistapauksista. Lisäksi jotkut merit kalastustuotteet, erilaiset jo, johdannaistuotteet ja muut valmisteet ovat tässä tarkastelun kohteena. Haluaisin myös korostaa, että me toki myös olemme vahvistaneet tuonti, tuontivalvon, tuonninvalvontaa – Japanista tuotujen rehujen ja elintarvikkeiden osalta. Ja vain muutamissa tapauksissa äh, löydettiin äh, pitoisuuksia, jotka olivat lähellä ylärajaa, mutta kuitenkaan eivät sitä ylittäneet. Suurimmassa osassa tapauksista äh, ei pitoisuuksia löydetty ollenkaan. Jos jotain löytyisi, niin välittömästi ryhdyttäisiin toimenpiteisiin. Varmaankin tiedätte, että tietynlaista mallintamista Japanissa nyt ollaan tekemässä, joka osoittaisi tämän potentiaalin. Eli jos jonkinlainen ähm, tiedotus, jos tulisi, niin me reagoisimme siihen. Siis jos on kyse asiasta, josta ei aikaisemmin ole ollut tietoa. Minulla on hyvin vähän tilastoja annettavaksi. Ja ne oli valmisteltu kokoukseen, joka jouduttiin perumaan sähköongelmien takia. Kontrolle, valvontaa yli, on tarkastuksia yli tuhat ja yli 300 Japanista tuotua kalastustuotetta, 313 muualta kuin Japanista tulevia ja vain kahdeksan vihreänteen tapausta ja vain kolmessa tapauksessa, kun kahdeksan suokasta tuotua vihreää teetä tutkittiin, niin vain kolmesta löytyy jotakin pitoisuuksia. Joten vain kaksi näytettä yli tuhannesta näytteestä 1222 niitä kaikkiaan oli, vain kahdessa havaittiin jotakin. Eli, eli me reagoimme näiden kyseisten prefektuurien kohdalla tilanteeseen. Nämä ovat ne tiedot, joita komissiolla on käytössään. Haluaisin lopuksi sanoa, että komissio pyrkii näiden tietojen perusteella näillä toimenpiteillä varmistamaan turvallisuuden tieteellisten tietojen perusteella, niin toimet kuitenkin ovat suhteellisia. Kiitos. Kiitos raportissa myös siitä, että komissio lupaa vastaisuudessa ilmoittaa meille ajoissa asioista. Meillä on paikalla myös Japanin EUn edustuston edustajat paikalla. Ilmeisesti tervetuloa. Kautta maailman myös Euroopassa oli suurta myötätuntoa, kun tämä valtaisa maanjäristys ja ydinvoimalaonnettomuus tapahtuivat. Tiedän, että Japanissa on korkea taso elintarviketuotannossa ja ravinnon laadussa. Teidän pitää kuitenkin ymmärtää, että meidän pitää olla varovaisia, kun ajattelemme omia kansalaisiamme. Ajatellen sitä, että monesti tuodaan tuotteita, jotka ovat saastuneita, joka kuuli komission raportin kuljetusta 1282 kokeesta kahdeksan oli sellaista, että niistä oli viidenteen tapauksessa jotakin havaittu. Ja tämä toimenpiteet ovat nyt voimassa toistaiseksi, ei tehdä muuta päätöksiä syksyn aikana. Kollega kiinnostunut on Kriton Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Since... Kiitos puheenjohtaja. Kun Japanin hallituksestakin nyt on edustusta täältä, niin halusin puuttua siihen, että on kuultu uutisia, että Japani aikoo jatkaa valaanpyyntiä – Toivottavasti tuo tilanne kuitenkin muuttuu tulevaisuudessa. No sitten tästä Japanin katastrofista sanoisin, että me kaikki olemme Japanin puolella siinä. Emme halua ryhtyä mihinkään suhteettoman suuriin toimenpiteisiin, emme halua rangaista Japania. Minulla oli lista kysymyksiä, joihin komissio jo tässä osin vastasikin. Toivottavasti komissio arvioi jatkossakin Japanista tulevien tuotteiden riskejä ennen kuin niitä Eurooppaan tuodaan, mutta suurin, suurimpaan osaan kysymyksistä sain jo tyydyttävän vastauksen. Lyotard. Ja, dankjewel. Um, ehm, ja, het is natuurlijk altijd verschrikkelijk als we moeten horen. On tietysti aina ikävää, kun kuulemme, että elintarvikkeet tai vesi jossakin saastuvat atomionnettomuuksien vuoksi. Ja sitten sillä on vaikutuksia meihin. Meidän pitäisi olla kaikkia ihmisiä. Meidän pitäisi olla kansanterveyttä. Minä en ole mikään tutkija. En tunne ydinfysiikkaa. Mutta minulla olisi kysymys komissiolle. Tiettynä hetkenä oli niin, että sallitut raja-arvot elintarvikkeille Fukushimasta alueelta, että näitä raja-arvoja nostettiin. Esitimme kysymyksen tästä ja sitten raja-arvot taas alennettiin. Se oli aivan oikea reaktio, koska alennetut arvot, niitä on nyt sitten jatkettu niiden voimassaoloa joulukuuhun asti. Kysymykseni kuuluu, miksi näitä alennettuja arvoja ei voida yksinkertaisesti julistaa virallisiksi, jos nimittäin on tarpeen alentaa arvoja sen varmistamiseksi, niin miksi sitten joulukuun jälkeen jälleen, jotta sellaiset varmoja, miksi voidaan se joulukuun jälkeen katsoa, että korkeimmat arvot olisivat turvallisia? Miksi näitä arvoja ei yleisesti, ei vain pelkästään Japanin osalta, alentaa <clears throat> Miksi me tarvitsemme uuden atomionnettomuuden, jotta jälleen saisimme turvalliset arvot? Er Ehkä saamme kuulla jotakin vielä siitä, mitä ovat kestävät raja-arvot radioaktiivisen saastumisen osalta. Corinne Lepage. Merci, monsieur le, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä tässä edustajan Liotardin kanssa. Estäisin pari huomiota Ensimmäinen on tämä menettely. Tämä herättää kysymyksen standardeista, myös komitologiamenettelystä ja siitä, miten tätä asiaa käsitellään täällä Euroopan unionissa. Pitäisikö näitä normeja jotenkin lähteä muuttamaan? Me olemme ottaneet ne ikään kuin annettuna tosiasiana, emmekä ole niitä sen tarkemmin pohtineet, mutta sitten kun ongelmia on ja niitä on suhteellisen usein, niin eikö voitaisi ajatella, että lähdetään muuttamaan jotakin. Euroopan, Euroopan kansalaisilla pitäisi olla myös sanansa sanottavana näinkin tärkeään asiaan. Toinen asia on sitten poliittinen asia. Se pitää kuitenkin nostaa esiin. Olin Japanissa noin kuukausi sitten ja kävin siellä Fukushiman alueellakin. Siellä vallitsi vieläkin aika suuri kaos ja nimenomaan mietittiin elintarvikkeiden turvallisuutta siellä asuvien ihmisten näkökulmasta. Eli siksi pitäisi edelleen olla erittäin varovainen ja pitää samat rajat nyt voimassa myös tulevien kuukausien ajan koskien sesiumia siis ja jodia, sillä tässä ei puhuta nyt kuukausista, vaan vuosista ja jopa sadoista vuosista, joiden ajan nämä aineet säilyvät – Eli siksi vähintään sama valvonnan taso pitäisi säilyttää. Ja, wir haben nach Tschernobyl... Niin, Tchernobylin jälkeen saatamme nähdä, että vielä vuosia onnettomuuden jälkeen sienet ja riistanliha olivat saastuneita, koska nämä aineet eivät vain katoa, vaan ne pysyvät luonnossa. Ja nämä tuotteet ovat tietysti erityisen varannettuja. Michel Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kuten Korin, minäkin vierailin Japanissa, olin siellä viikon ja puhuin aika paljon maanviljelijöiden ja kansalaisten kanssa. Ja nyt kun täällä paikalla on Japaninkin edustajia, niin täytyy sanota, e, sanoa, että kansalaiset eivät saa mitään tietoa esimerkiksi radioaktiivisuudesta. Ihmiset käyttävät omista puutarhoistaan tuotteita, koska ei heillä ole mitään muutakaan vaihtoehtoa. He eivät tiedä koko radioaktiivisuusriskistä, eli viestinnässä on suuri, suuria puutteita. Lisäksi haluaisin kertoa kollegoille, että Japanissa ei ollenkaan ole huomioitu sitä, mitä Tsernobylissä tapahtui. Eli mitään, mitään joditabletteja ei jaettu esimerkiksi lasten suojelemiseksi. Ja olin tästä hyvin yllättynyt, kun keskustelin Japanin viranomaisten kanssa. Tchernobylin tapauksen aikaan venäläiset jakoivat näitä tabletteja. Ja minä ihmettelin ja kyselin, että miten oikein nämä toimenpiteet toteutetaan Japanissa. Siellä otettiin näytteitä, mutta hyvin vähän. Otokset olivat todella pieniä ja katsottiin, että voivatko ihmiset sitten kuluttaa radioaktiivista tai käyttävätkö he radioaktiivista maitoa vaiko eivät. Ja oli havaittu, että toisissa prefektuureissa oli ylitetty japanilaisten asettamat raja-arvot. Eli toimenpiteitä on toteutettu ja tällä hetkellä tietyt järjestöt niitä toteuttavat, koska kansalaiset eivät enää luota kansallisiin viranomaisiin Japanissa. Ja palatkaamme sitten Eurooppaan. On tiettyjä sääntöjä, jos, joita EU otetaan käyttöön ydinonnettomuuksien tapahtuessa. Me olemme pyytäneet komissiolta näitä raja-arvoja tarkistamaan, koska ne ovat liian korkeita. Esimerkiksi lasten kohdalla voi olla, että vuosittain tai muutaman kuukauden aikana raja-arvot lapsilla ylittyvät, jos käyttävät sellaista tuotetta, jossa potassiumia on. Meillä raja on 1000 becquereliä, Japanissa 500 becquereliä. Ja jos ei asiasta saada tarpeeksi tietoa, niin näin kävi, ja näin kävi, niin me sitten sopeuduimme tuohon Japanin raja-arvoon. Ja jos radioaktiivisten tuotteiden kanssa joutuu ko- kosketuksiin, niin se on ongelma. Asiantuntijat ovat yleensä sellaisia tahoja, jotka e, haluavat edistää ydinvoimaa, ydinvoiman käyttöä. Ja kun te nyt sanotte, että oli 1228 näytettä ja niissä kahdeksasta t lehtinäytteestä näytteestä löytyi, siis kahdeksan niistä ylitti 500 becquerelin rajan. 500 bekkerelliä per kilo siis. Mutta ja ei voi sanoa kuitenkaan, että jos nyt käyttää vain vähän näitä teelehtiä, kun se on 500 bekkerelliä per kilo, niin ei ole mitään vaaraa. No on pinaattia, teelehtiä. me tekisi niin kuin Intia tai Australia, jotka ovat päättäneet, etteivät tuo ollenkaan enää tuotteita Japanista. Ei voi ajatella, että jos joitakin radioaktiivisia käyttää vain vähän, niin ei olisi mitään riskiä. Plutoniumia on löydetty Fukushima Daishin tehtaan läheisyydestä 30 kilometrin päästä. Jos on tuotteita, joita tuodaan vain vähän, kun on ollut radioaktiivisuuden kanssa ongelmia, niin ei ole mitenkään järkevää, että sallitaan näiden tuotteiden tuonti, kun kerran radioaktiivisia tuotteita on vain vähän. Ne pitäisi lopettaa kokonaan. Herra Mikko, kuulitte kysymykset. Miksi emme toimi niin kuin Australia? mikä on nyt sitten raja-arvo, korkeat, alhaiset, miksi me emme käytä alhaisia raja-arvoja, joita Japanissa vaaditaan, ja riittävätkö pistokokeet menetelmänä, eikö pitäisi tässä tehdä jonkinlaisia parannuksia. Tässä oli kolme kysymystä, olkaa hyvä. Yeah. Let me to answer first. No ensinnäkin vastaisin yhteen kysymykseen, joka kuulosti hiukan siltä, että siinä oli pieni väärin käsitys Kaikki Japanista tuoduista, ainakin siltä alueelta tuodut tuotteet tarkastetaan sataprosenttisesti. Ja vielä sen lisäksi Euroopassa on omat tarkastuksensa, joissa tarkastetaan Japanista tuoduista tuotteista 10 prosenttia, eli kaikki tuotteet tarkastetaan vähintään kerran ja hyvin suuri osa kaksi kertaa. Eli kyse ei ole siitä, että tehtäisiin tällaisia pistokokeita. Eli kaikki tuotteet tarkastetaan vähintään kerran, ja jos raja-arvot ylittyvät, niin silloin tuotteita ei tänne tuoda. Miksi tee oli saastunut Ranskassa? Siinä oli 1100 bekkerelliä per kilo Yeah, okay. Uh, I, I mentioned it earlier. In we were starting... Niin sanoin jo aiemmin, että ensin aloitimme Fukushimasta ja siinä puskurialueella olevista äh, prefektuureista ja sitten kun näitä aineita löytyi vihreästä teestä, tätä valvontaa laajennettiin muihin tuotteisiin ja muilta alueilta tuleviin tuotteisiin no miksi emme lopeta tuotteiden tuontia kokonaan, kuten Australia tai muut maat, niin meistä se ei olisi oikeassa suhteessa oleva toimi, koska ei ole mitään syytä uskoa, että mitään riskiä tällä hetkellä on. Me valvomme tilannetta jatkuvasti ja jos pienikin ongelma ilmenee, niin siihen reagoidaan, mutta mitään syytä ei ole vastata tähän tilanteeseen näin suhteettomalla tavalla. Näistä raja-arvoista sanoisin, että me olemme totta kai seuranneet niiden kehittymistä Euroopassa. Niiden asettaminen ei ole mitenkään helppoa. Tsernobylin jälkeen raja-arvot, tietyt raja-arvot määritettiin turvallisiksi eurooppalaisille. No miksi niitä on sitten löysennetty? Vastaus on helppo. Me haluamme toimia jo yhdenmukaisesti japanilaisten kanssa, koska Japanissa on määritetty tietty turvallinen taso, en tiedä miksi, Ja kun Japanissa nämä arvot ovat nyt sitten löysempiä, niin meistä on tärkeämpää toimia koordinoidulla tavalla japanilaisten kanssa ja noudattaa heidän asettamiaan tasoja, sillä nämä rajat olivat hiukan löysempiä kuin ne, mitä meillä oli täällä Euroopassa. Eli kyseessä on kuitenkin nolla riski, Eli myös eurooppalaiset arvot olivat ihan oikeita, mutta myös, myös japanilaiset voidaan hyväksyä siinä koordinaatiossa, ei mitään ongelmaa pitäisi olla. Jäätiinkö nyt vastaamatta vielä johonkin kysymykseen? Thank you very much. Kiitos. Tietysti seuraamme kehitystä tulevina kuukausina. Tulemme katsomaan, mitä tapahtuu vuoden loppuun mennessä, mutta tätä Katsotaan, voi pitääkö tätä jatkaa vuodelle 2012. Japanin ihmisille toivomme kaikkea hyvää menestystä tämästä suuresta onnettomuudesta selviämisessä. Tämä oli tärkeää, oli tärkeää käydä tämä keskustelu. Jatkamme nyt sitten kohdalla, joka jäi eilen käsittelemättä kohta 17. Suullinen kysymys, joka koskee hormonaalisia haitta-aineita ja yhteisvaikutuksia. Linda niin McKeven ja Krista Skaldemose, kumpikin ovat paikalla ja myöskin komission jäsen on paikalla. Pyytäisin Peter Koritaata, Peter Murphyä Envi-pääosastolta vastaamaan näihin kysymy- tähän kysymykseen. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chair. Good morning. I will give a short review of what we're doing in relation... Hyvää päivää, hyvä puheenjohtaja ja jäsenet. Nyt lyhyt katsaus hormonaalisiin haittaineisiin ja yhteisvaikutuksiin. Meillä on ollut täytäntöönpanoasiakirja näitä koskevan strategian toteuttamisesta ja tässä raportissa kerrottiin tarkasti toimenpiteistä, joita on toteutettu viime vuosina esimerkiksi tutkimuksen alalla. On perustettu uusia keskustelufoorumeita, tietokantoja liittyen myös REACH-asetukseen, biosidiasetukseen ja huomioitiin myös tulevat asetukset. EU, EU strategia on nyt melko vanha jo, se käynnistettiin vuonna 1999. Ja komissio tutkii mahdollisuutta uudistaa strategiaa. Pitäisikö olla tietyt kriteerit näiden hormonaalisten haitta-aineiden tunnustamiselle – REACH-asetuksen alalla tehdään samoja, samanlaisia asioita myös biosidiasetuksessa. Vaaditaan ähm, hormonaalisten haitta tunnustamista, joten paljon tapahtuu. Nyt tämä strategia on ollut siis käytössä vuodesta 1999 ja on paljon lainsäädännöllisiä velvoitteita ja tämän takia komissio onkin käynnistänyt tutkimuksen tällä alalla. Esimerkiksi se, olisiko mahdollista laatia tieteelliset kriteerit näiden haitta-aineiden tunnistamiseksi. Tästä saadaan lisätietoa vuoden lopulla. Tutkimuksen perusteella järjestetään myös kuulemisia useiden sidosryhmien kanssa. 2013 järjestämme myös erityisen tapahtuman hormonaalisista haitta-aineista – Olemme havainneet, että tähän liittyen on useita mahdollisuuksia. Se, että tarkistamme ja uudistamme nykyistä strategiaa tai että vastaamme selkeästi lainsäädännöllisiin uusiin velvollisuuksimme. Ja on myös tarkistettava REACH-asetuksen mukaisesti hormonaalisia haitta-aineita kesäkuuhun 2013 mennessä. Ja totta kai me myös katsomme, mitä WHO ja OECDn alaisuudessa tapahtuu. Me tiedämme, että tietoa tulee jatkuvasti lisää hormonaalisista haitta-aineista ja niihin liittyvät huolenaiheet myös huolet myös kasvavat. 2009 komissio käynnisti tutkimuksen erilaisista myrkyllisistä aineista. Sitä koskeva raportti julkaistiin 2010. Järjestimme siihen liittyen useita sidosryhmätapaamisia, saimme julkisia yleisöltä kommentteja internetin kautta, järjestimme kokouksia ja pyysimme myös virallista lausuntoa tiedekomitealta, ympäristöasioiden tiedekomitealta. Helmikuussa saamme tiedekomitealta lopullisen vastauksen ja raportin perusteella ja monien muiden tietojen perusteella komissio tekee arvionsa siitä, miten EU:ssa suhtaudutaan lainsäädännössä yhteisvaikutuksiin. Tämä on sellainen ala, jolla tiedämme olevan paljon haasteita ja tunnustamme myös, että EUn lainsäädäntö perustuu siihen, että kemikaalit arvioidaan yksittäin, mutta on kuitenkin myös tapauksia, joissa pitäisi tarkastella eri kemikaalien yhteisvaikutuksia. Tämä aiheuttaa tai luo suuria hausteita, koska meillä on luettelossa yli 100 000 kemiallista ainetta. Yhteisvaikutukset voivat olla merkittäviä, mutta meidän on keskittyttävä sellaisiin aineisiin, jotka yhdessä voivat aiheuttaa suuria haittoja. Kiitos. Madame McEvan. Kiitän komissiota tästä päivityksestä, sillä kuten te sanoitte, niin tämä strategia on jo aika vanha ja näistä hormonaalisista haitta-aineista on puhuttu paljon ja siitä, miten ne voisi tunnistaa. Todellisuudessa tiedetään, mitä nämä aineet ovat. Niistä on saatavilla ainelistoja ja nyt pitää sitten lähteä toimimaan näiden listojen perusteella REACHissä on, siihen sisältyy velvollisuus listata nämä aineet, ja Saksa on esimerkiksi lisännyt listaan yhden aineen. Eli toivon tosiaan, että asiaan puututaan pian ja että tehdään jotain eikä, eikä puhuta vain asiasta. No entä sitten hormonaalisten haitta-aineiden arviointi? Siinä tuntuu olevan kahdenlaista lähestymistapaa toista kehitellään Saksassa ja Britanniassa ja toista sitten Tanskassa. Toinen perustuu riskeihin ja toinen vaaroihin. Pitäisi näistä ehkä näistä kahdesta lähestymistä vasta tietää enemmän. Toisekseen olen saanut kirjeen eräältä kansalaisjärjestöltä. Siinä sanotaan, että tuholaisaine lainsäädäntö sanoo sen, että meidän ei pitäisi hyväksyä aineita, jos niihin sisältyy hormonaalisia haitta-aineita. Mutta sitten siinä todetaan, että viime syyskuussa Profclaas-niminen aine hyväksyttiin komission toimista, vaikka siinä on tällaisia hormonaalisia haitta-aineen osia. Tutkimustiedoista tiedetään, että että tähän tuotteeseen sisältyy hormonaalisia haitta-aineita. Ja sitten toisesta tuotteesta keskustellaan myös tulevaisuudessa, johon sisältyy samantyyppinen ongelma. Teidän aikataulussanne puhuttiin loppuvuodesta 2013. Minusta pitäisi ilman muuta päättää niin, että tällaisia tuotteita ei saa markkinoille laittaa, jos niissä on noita hormonaalisia haitta-aineita. Teidän kommenttinne haluaisin tähän. Mm, mm, Kiitos rouva Mäkavan ja sitten Kristel Schaldemose. Uh, kiitos, kiitos, että saan osallistua tähän keskusteluun tässä ympäristövaliokunnassa, vaikka en ole valiokunnan jäsen, vaan sisämarkkinavaliokunnan jäsen. Kiitos vastauksestanne kysymykseen ja ymmärrän, että komissio työskentelee asian parissa, mutta kuten Lindemäki Keven totesi, haluaisin tietää, onko mahdollista saada tätä menettelyä nopeutettua suoraan sanoen. Se on tarpeen, koska meidän todellakin täytyy tehdä jotakin lainsäädännön alueella. Olet varmaankin tietoinen siitä, että Tanskan puheenjohtajakausi alka, alkaa tämän vuoden, jäl, vuoden 2012 jälkipuoliskolla, ja puheenjohtajakauden yhtenä prioriteettina terveyden alueella on tehdä jotakin hormonaisille haitta-aineille – Uusi Tanskan hallitus itse asiassa haluaa esittää tiettyjen haitta-aineiden kieltoa, ennen kaikkea sellaisten, joita pidämme hyvin vaarallisina. Haluavat tällaista varovaisuuden perustuvaa lainsäädäntöä, joka suojelisi kuluttajia. Onko komissio pohtimassa jotakin tällaista suunnitelmaa tulevaisuudessa? Kiitos oikein paljon. Sitten Åsa Westlund. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Tämä on nimittäin hyvin huolestuttavaa, mutta yleisesti ottaen olemassa ongelma lainsäädännössämme, nimittäin se, että käsittelemme kaikkia kemikaaleja irrallisinaan. Emme näe tällaisia yhteisvaikutuksia, emmekä ole mitään vaatimuksia yrityksille selvittää sitä, minkälaisia yhteisvaikutuksia kemikaaleilla voi olla toisten kemikaalien kanssa. Toinen yleinen ongelma on se, että periaate siitä, että yritykset joutuvat jättämään tietoa kemikaaleista itse, se on hyvä periaate. Mutta ongelma on siinä, että että jos on olemassa tutkimusta, joka osoittaa sen, että mahdollisesti on olemassa riskejä, mutta yritys jättää tutkimatta asian tai vain tutkii sen siihen tasoon saakka, kuin se on välttämätöntä, silloin voidaan kysyä, kuka on vastuussa, kuka joutuu tutkimaan sitä, puuttumaan tähän asiaan, josta on olemassa epäilyksiä. Tavallaan tässä jää vapaan tutkimuksen tehtäväksi perehtyä asiaan. Tämä on myöskin elintarvikkeen alueella asia myöskin puhtaasti kemikaalien alueella. Tavallaan viranomaisten tutkimusresurssit eurooppalaisesti ja kansallisella tasolla voidaan sanoa, että ne eivät ole riittävät, riittäviä ajatellen sitä, että tutkittaisiin ö, ö, tällaisia ongelmia, joita mahdollisesti on olemassa. Näkeekö komission tämän näin? Pitäisikö myöskin tehdä tutkimusta, jossa katsottaisiin, miten nämä hormonalliset haittaineet, minkälaisia vaikutuksia niillä on, että lainsäädäntö ei tätä vaadi, mutta vapaistutkimuksessa asetetaan muunlaisia prioriteetteja. Olisiko tarvetta sille teidän mielestänne, että viranomaiset tutkisivat asioita, joita ne näkevät välttämättömiksi tällä alueella? Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Olemme hyvin ylpeitä toiminnassa, mutta toisaalta on niin, että on lähestulkoon kuin este se, että alue toiselta on, alueelta toiselle on kemiallisia aineita, jotka ovat huolestuttavia, joihin liittyy riskejä, mutta kuitenkaan ole riittävän voimakasta epäilyä sille, että nämä aineet kiellettäisiin varmasti, vaikka tiedettäisiin, että on olemassa varmoja vaihtoehtoja, turvallisia vaihtoehtoja. Ja on aineita, jotka sallitaan erinäisissä säilykkeissä ja muissa, joita raskaana olevat naiset syövät ennen kuin tietävät raskaudestaan tai kenties sen jälkeenkin. Eikö ole olemassa tarvetta, eikö ole olemassa tarvetta saada aikaan tiukempaa lainsäädäntöä silloin, kun on kysymys kuluttajalle ostetusta tuotteista, jotta olisi voimakkaampi eh, korvaamisen periaate tai varovaisuuden periaate, että korvattaisiin sellaiset kemikaalit silloin, joihin liittyy riskejä turvallisilla vaihtoehdoilla silloin, kun näitä turvallisia vaihtoehtoja on. Kiitos. Äh, Ennen kuin annan Kriten Arsenikselle puheenvuoron, haluaisin tukea sitä, mitä erityisesti bisfenoli Aasta on sanottu. 27. syyskuuta 2011 bisfenoli Aasta julkaistiin kaksi reporttia ja äh, on nyt havaittu, että vaikka käytettäisiin vain vähän näitä aineita, niin eläimillä havaittu vaikutuksia. Kuitenkin 2010 2008 sanottiin, ettei tätä olisi tarvetta tarkastella uudelleen, mutta jatke- miten tässä oikein jatketaan? Siirretäänkö tätä edelleenkin, ei tarkastella nyt. Kuitenkin kansalaisille on tästä merkittäviä seurauksia, myöskin taloudellisesti ja rahallisesti se tulee kalliiksi, kun ihmiset sairastuvat ja meidän yhteiskuntamme ne koulut maksavat. Eli en voi muuta kuin tukea tätä pyyntöä ja eikö pitäisi toimia huomattavasti enemmän ennakoivasti, erityisesti bisfenoli Aan kohdalla. Ja odotan komissiolta eh, toimia tämän pyynnön suhteen. I was about to refer Kiitos. Niin minä aion viitata ihan samaan tutkimukseen. Siinä tutkimuksessa on kaikki tiedot, mitä tästä asiasta tarvitaan, kun todistetaan tämän aineen vaikutus eläimiin ja ihmisiin. Ja siinä käydään läpi myös näitä erityisen alttiissa asemassa olevia ryhmiä, eli raskaan olevia naisia, lapsia, imeväisiä – Siinä myös mainitaan, että vaikutuksia esiintyy myös silloin, kun annos on paljon tuota raja-arvoa pienempi. Kesäkuuhun 2013 mennessä komissio arvioi sitä, millä aineilla tai missä aineissa on tällaisia hormonaalisia haitta-aineita ja että pitäisikö ne edelleen sallia, jos turvallisempiakin vaihtoehtoja on saatavilla. Eli jos sopiva turvallinen vaihtoehto on saatavilla, komissio tutkii, pitäisikö hormonaalista haitta-ainetta sisältävä tuote korvata tällä toisella tuotteella. Ja kaikki, kaiken tämän pitäisi tapahtua vuoteen 2013 mennessä. Suurin osa tutkijoista tuottaa tietoa näistä vaikutuksista. Tässä puhutaan bisfenoli ja muista aineista ja materiaaleista, joita käytetään laajasti, mutta toisaalta juuri näitä materiaaleja ei välttämättä tarvita. Ne pystyttäisiin korvaamaan muilla, tai vaikka ei pystyttäisikään, niin se ei tuoten, tuotteen laatua ja ominaisuuksia sinällään muuttaisi. Tämä pätee esimerkiksi bisfenoli Ahan. Tämä on erittäin tärkeä aihe kansanterveyden kannalta. Minä ja monet kollegat varmasti seuraamme tätä asiaa erityisen tarkasti ja toivottavasti komissiolta saadaan pian konkreettista tietoa. Merci beaucoup, Uh, Kiitos oikein paljon ja sitten Erbrandi. Madame le Président, um, thank you. I would like to um, uh, support the... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tukea aiempia puhujia, kun he sanovat, että asiaa pitäisi käsitellä kiireellisempänä. Minusta se on tärkeimpiä osia meidän kriittisistä kommenteistamme. Meillä on sellainen tunne, että tässä ei ymmärretä, että asia on kiireellinen. Voisin mainita myöskin muutaman muun asian, ja ennen kuin unohdan, mainitsen, että tein tämän myös Antonina, Antonina Parvanovan nimissä, niin nämä hormoniset haitaineet, niitä on monissa kuluttajien, kuluttajatuotteissa, niitä on lähes kaikkialla. Se merkitsee sitä, että tässä riskit ovat suuria sekä teollisuudelle ja ennen kaikkea ihmisterveydelle. Joten kysymykseni komissiolle olisi, että uskon, että terveysasioiden pääosasto taistelee tässä asiassa. Kysymykseni kuuluisi, onko suurta vastustusta komission sisällä, miksi yritysasioiden pääosastolta ja niin edelleen, siksi että kysymys on niin tärkeistä asioista. Ja jos näin on, tämä olisi huolestuttavaa. Toinen kysymykseni koskee samaa. Miten te näette, näette teollisuuden suhtautuvan tähän kysymykseen? Onko teollisuus valmis antamaan tukea? Kokeeko se asian yhtä kiireelliseksi siinä mielessä, että pitäisi päästä mahdollisimman pikaisesti eroon näistä hormonallisista haitta-aineista? Miten pitkälti teollisuus on valmis antamaan tietoa, tietoa tutkimuksesta ja niin edelleen? Olemmeko me kaikki taistelemassa saman asian puolesta kansanterveyden puolesta, vai onko voimakkaita tekijöitä politiikassa ja teollisuuden piirissä, jotka pyrkivät estämään ponnistelujamme paremman terveyden puolesta? Merci beaucoup, Karl Schlitter. Kiitos, ja sitten Karl Schlüter. The people responsible for haluaisin kiittää siitä, että tällaista keskustelua yleensä tässä valiokunnassa tästä asiasta käydään hormonaaliset haitta-aineet ovat eräs kaikkein merkityksettömimmistä tai sellaisina pidetyistä terveysuhkista. Vaikutukset esimerkiksi vastasyntyneisiin voivat olla aika radikaalit hyvin pienistäkin määristä. Näitä aineita kuitenkin lisätään ihan tarkoituksella tuotteisiin, jo, jotka ovat ihoa vasten, joita laitetaan iholle, elintarvikkeisiin, polttoaineisiin, liimoihin, vaatteisiin. Näitä kemikaaleja joutuu elinympäristöön tai sitten tuotteisiin, jotka koskevat ihoa. Esimerkiksi pesulat käyttävät näitä. Ja siksi on järkyttävää, että näitä kaikkein vaarallisimpia ja yleisempiä tuotteita ei laiteta suoraan tällaiselle listalle. Shemshek tutkii kemikaaleja ja siellä tutkittiin 319 tällaista mahdollisesti hormonaalista haitta-ainetta ja siellä tehtiin in vivo ja in vitro tutkimuksia REACHissa nämä listan aineet ovat siellä, koska joillakin aineilla on tällaisia hormonaalisten haittaineiden ominaisuuksia, mutta ei sinänsä näitä aineita, eli ne ovat muista syistä sillä listalla, esimerkiksi toksisuussyistä. Eli siksi komission pitäisi tässä tarttua toimeen. Kemsek teki tämän tutkimuksen ja siellä on pitkä lista nyt vaarallisia aineita, joissa on näitä aineita paljon. Sitten voitaisiin tarkistaa tämän listan aineita REACHia vasten ja katsoa, mitä aineita on esimerkiksi maataloudessa käytettävissä tuholaistorjunta-aineissa. Sieltä saatiin esiin 22 hormonaalista haitta-ainetta – sisältävää tuotetta. Ehkä komissio voisi lähteä näistä 22 tuotteesta liikkeelle. Näistä kemikaaleistahan tässä puhutaan esimerkiksi ftalaateista. Ja esimerkiksi aurinkosuoja voiteissa on näitä tuotteita bensiiniin lisätään näitä aineita. Näitä aineita käytetään paljon ja jokainen joutuu niiden kanssa tekemisiin joka päivä ja, ja tiedetään, että niissä on näitä hormonaalisia haitta-aineita. Eli valmistellaan näistä 22 aineista asiakirjat ja pyydetään kemikaalivirastoa laittamaan ne listalle, sillä muutoin ei varmastikaan päästä tuohon tavoitteeseen, joka on 136 ainetta vuoteen 2012 mennessä. Eli laitetaan nämä 22 ainetta listalle. Toivoisin todella, että komissio valmistelisi tämän asian ja sitten tiedetään paremmin, miten nämä aineet vaikuttavat ihmisten terveyteen ja yhteiskuntaan. Ja sitten voidaan löytää myös vaihtoehdot näille aineille. Eli siis tosiaan kannustaisin siihen, että nämä aineet laitetaan listalle Strategia on ollut olemassa jo 12 vuotta, mutta missä se toiminta viipyy? Nyt tarvitaan konkreettisia toimia ja prosesseja, joilla näistä aineista päästään eroon. Lasten makuhuoneiden pölystä löytyy itse asiassa kaikkein suurin määrä talaatteja, jos ihmisten koteja tutkitaan. Eli siinä edustaja Gerbrandi on oikeassa, että yritykset ovat varmasti tässä se suurin este. Mutta minä en ainakaan hyväksy sitä, että, että yritykset tunkevat vaarallisia kemikaaleja lasteni makuuhuoneisiin ja, ja varmasti en ole tässä asiassa yksin. Tutkimustulokset todistavat, että näin se on. Eli laitetaan nämä 22 ainetta listalle ja sitten vielä tukisin sitä, mitä Oossa sanoi näistä yhteisvaikutuksista. Kiitos beaucoup, Madame Klaas. Klaas. Niin, ehkä voisin jatkaa juuri tästä. Me puhumme hormonallisista haitta-aineista. Olemme puhuneet näistä jo, kun puhuttiin kasvinsuojeluaineiden direktiivistä, lupamenettelyistä sen osalta, ja nyt se on nostettu myöskin biosidien yhteydessä. Ja kuitenkin, tämä on nyt kysymykseni komission edustajalle, emmekä me nyt lähde aivan laajasta lähestymistä vasta liikkeelle, kun otamme mukaan myöskin tämän, nämä yhteisvaikutukset. Konkreettinen kysymys, eikö tässä lähdetä aivan laajalti, laajalta, laaja lähestymistavalla liikkeelle, kun haluamme tietää kaiken, mutta viime kädessä olisi kuitenkin parempi keskittyä siihen, mitä tiedämme ja mistä voidaan vetää johtopäätöksiä. Siis jos lähtökohta on laaja, lähestymistapa on laaja, ja jos kaikki mahdollisuudet voidaan ottaa huomioon päätöksessä, niin silloin vaadimme hiukan liikaa ajatellen sitä, mitä voidaan komissiolta saada ja mihin ehkä ylipäätään pystytään. Mitä tulee hormonallisiin haitta-aineisiin, meillä on hyvin tärkeä osa lääketuotteet nimittäin, jotka eivät ole näinkään olleet vielä polttopisteissä, koska niissä on myöskin paljon hyvin arkalon tosiasioita, mitä kaikkea päätyy veteen, mitä säilyy vuod- vesissä vuosikaudet, miksi pohjavedessä tämän asioista myös keskusteltu puitedirektiivissä koskee vettä. Tämä on myös asia, jossa pitäisi ryhtyä aktiiviseksi. Tätäkin toivoisin. Ehkä herra Murphy voisi sanoa tästä jotakin, miten viime kädessä päästäisiin järkevään tulokseen. Merci beaucoup. Kiitos ja sitten Sofi Jokoni. Merci madame la présidente. Je ne vais pas redire tout ce Kiitos puheenjohtaja. En toista kaikkea sitä, mitä on jo sanottu. Olen samaa mieltä. Me kaikki olemme huolissamme tämän ongelman haasteellisuudesta kansanterveyden näkökulmasta ja on tärkeää, että me toteutamme asianmukaiset toimenpiteet. Tähän liittyen olen Klasin kanssa samaa mieltä. On kaksi tapaa suhtautua tähän asiaan. Ensinnäkin se, mitä me tiedämme tuotteista, jotka on jo tunnistettu, joita täytyy tutkia ja sitten tuotteista, joita on tutkittava. Nyt puhun erityisesti bisfenolista, talaatista, joista me jo tiedämme, että ne niitä käytetään elintarvikkeiden säilyttämisessä, säilönnässä. Ja kun sitten näitä tuotteita lämmitetään, ne vapautuvat. Eli emmekö voisi välittömästi toteuttaa konkreettisen toimenpiteen, että nämä elintarvikkeet on merkittävä, tai näihin elintarvikkeisiin on merkittävä, jos jotakin näistä aineista on mukana. Tällä tavalla kuluttajat voisivat toimia niin, että näitä tuotteita lämmittäessä tuotteet eivät muutu, ei tapahdu mutaatioita voitaisiin selittää tämä kuluttajille. Halutaan säännellä, ja se on ihan totta, meidän täytyy niin tehdä, mutta eikö tässä odottaessa voitaisiin jo konkreettisesti vaatia, että elintarvikepakkauksissa nämä asiat mainitaan selkeästi, jotta voimme varoittaa kuluttajia niin, että he osaavat käyttää tiettyjä elintarvikkeita oikein. Ja kaikki muu onkin jo sanottu. Kiitos. Kiitos Rova Okoni ja sitten herra Murphy. Muita puheenvuoroja ei ilmeisesti ollut. Herra Murphy, olkaa hyvä. Madam Chair, could I just ask for your advice? How much time do I have to respond to these questions? Hyvä rouva puheenjohtaja, paljonko meillä on aikaa vastata näihin kysymyksiin? Cinq minutes. Viisi minuuttia. Thank you. Um, Kiitos. Aloitan järjestykseen ja sitten tartun johonkin prioriteetteihin, jotka ovat nousseet esille kaikissa puheenvuoroissa. Mitä tulee siihen, miten määritellään hormonalliset haitta yksi päähaaste on, että monet kemialliset aineet vaikuttavat hormonijärjestelmään kahvi vaikuttaa siihen ja monet eh, tekijät vaikuttavat sisäyritysjärjestelmään kuitenkin. Eh, milloin se sitten vaikuttaa itse asiassa eh, koko elimistön toimintaan ja hormoniset haittaineet, ne saattavat vaikuttaa todellakin meidän lajimme tulevaisuuteen. Jos katsoo joitakin tietoja, mitä on havaittu me todellakin olemme törmäämässä haasteeseen, miten ottaa tieteellinen tieto ja muuttaa se perustaksi päätöksille lainsäädännöstä. Ja tämä on avain. Kysymys, kysymys on siis, vaikutus on, mutta on, kysymys on siinä, että kaikki tämä tieteellinen tieto pitäisi muuttaa jollakin tavoin säädöspäätökseksi. Mitä tulee säädökseen koskee näitä tuotteita, säädös on olemassa, mutta kun odotamme sitä, että komissio kehittää kriteeriä sille, miten määritellään hormonaiset haitta-aineet, on olemassa tilapäisiä kriteerejä, jotka ovat jo nyt asetuksessa ja jotka määritävät, että jos aine määritellään tiettyjen kriteerien mukaisesti olemassa, olevan olemassa olevien määritelmien periaatteiden mukaisesti, silloin se katsotaan hormoniseksi haitta-aineeksi ja tällä välin siis pätevät nämä tilapäiset kriteerit. Marraskuussa 2013 komissio joutuu tekemään esityksen täsmällistä tieteellistä kriteereistä, jotka korvaavat nämä väliaikaiset kriteerit. Siksi äh, asetusta edelleenkin sovelletaan, vaikkakin komission aika sille, jolloin omaisuus voidaan tehdä, oma esitys tullaan tekemään edelleenkin, on määräaikaan kahden vuoden päässä. Sitten tämä tilanne, jossa ollaan. Mitä tulee sitten tähän toiminnan nopeuttamiseen? Se on suuri haaste. Kun me ympäristöasioiden pääosastolla katsoin, pyysimme, että tarkistettaisiin viimeisimmät tiedot, viimeisin tieto vaikutuksista, joita on hormonallisilla haitta-aineilla. Ja tämä on vuoden 2002 jälkeisestä tilanteesta tehty selvitys. Tilanne oli se, että tuloksena oli yli tuhansia artikkeleita, jotka käsittelivät hormonista haitta-aineiden vaikutuksia, jotka ovat ilmestyneet edellisessä julkaisussa. On monia näkemyksiä, joiden mukaan voidaan todeta, että nämä haitta-aineet vaikuttavat, mutta jos käydään keskustelua, meillä on ollut lukuisia keskusteluja komission sisällä tieteellisten asiantuntijoiden kanssa siitä, mitkä, nämä aineet, mitkä näistä aineista todella ovat hormonallisia haitta-aineita, niin tulos on ollut se, että on ollut hyvin vaikea saada aikaan yksimielisyyttä asiassa. Kun olemme puhuneet näistä yhteisvaikutuksista, meillä on, on perustaa kenties päätöksen tekemiselle ilman, että käymme tieteellisiin komiteoihin, esimerkiksi terveys- ja ympäristöasioiden komitean – ja tämän päätösten pohjalta, jota on tehty, me pyrimme tekemään kunnollisen päätöksen säädöstasolla sen varmistamiseksi, että meidän päätöksemme on tieteellisesti perusteltu. Tässä yhteydessä, mitä tulee Ansesin viimeisimpään äh, raporttiin? Uh, Olemme, EFSA antoi tästä lausunnon noin vuosi sitten, joka koski tysyfenoli A, jota käytettäisiin esimerkiksi lasten tuttipulloissa ja vastaavissa. Myös tämä, tässä tehtiin päätö, joka koski näiden lasten ruokintapulloja. Ja minä on nyt Ansen raportti ja terveysasioiden ää, pääosasto tulee pyytämään EFSA arvioimaan uudestaan ratkaisunsa Ansesin raportin pohjalta – Anses on siis tehnyt tämän raportin ja katsotaan sen pohjalta, että pitääkö muuttaa tilannetta, onko tarvetta muuttaa omaa kantaamme, mutta olemme tietoisia. Äh, ja, uh, Meidän täytyy katsoa, onko tarvetta niin kuin tarkistaa tehtyä aiempaa päätöstä tämän uuden raportin pohjalta. Kysymys kuuluukin, olemmeko nyt saamassa tukea teollisuudelta vai ei, ja on puuttuko teollisuusasioihin vai ei. Kaikissa asioissa on olemassa eri näkemyksiä eri näkökantojen edustajien kesken. Hormonista haittaneista käydään hyvin mielenkiintoista keskustelua ja samoin yhteisvaikutuksista. Ainoa mitä komissio voi tehdä on ottaa objektiivisen linjan, joka on tieteeseen perustuva ja sen me pyrimme tekemään. Yhteisvaikutusten kannalta katsottuna päähaasteita on, että kemiallisten yhdistelmien potentiaalinen määrä, joita on ympäristössä, on massiivinen. Mitä valita, mitä yhteisvaikutuksia halutaan tarkastella yksityiskohtaisemmin. Ja se, mitä me pyrimme tekemään, me pyrimme luomaan lähestymistavan, joka mahdollistaa sen, että voimme määritellä käyttäen muissa tapauksissa seurata tietoja, mille ihmiset todella altistuvat. Kaksi vuotta sitten Tanskalaiset kollegat ottivat esille kysymyksen, joka koski siihen, että 18 kuukautiset lapset altistuivat yhteisvaikutuksille hormonistien haittainen yhteisvaikutus, jotka olivat tulosin ilmasta, mm, elintarvikeketjun kautta ja muoveista. Ja kysymys olikin, miten käsitellä tätä EU-lainsäädännön puitteissa. Tämä oli haaste, koska me saatamme, käsittelemme aineita vain yksittäin, Meillä on 7, 8 tai 9 erilaista säädöstä. Ja jos me katsomme yhteisvaikutuksia, meidän täytyy pyrkiä luomaan yhteyksiä eri tietojen välille. Ja tämä on asia, joka pitäisi tehdä. On sanottu, että jos meidän pitäisi pyrkiä tutkimaan kaikkia mahdollisia kombinaatioita, se on mahdotonta. Meidän pitää pyrkiä käyttämään resursseja kunnolla, koska muuten hukkaamme ihmisten rahaa. Sitten kysymys siitä, onko tämä uusi lista, jossa on 22 ainetta, jotka on, on määritelty, pitäisikö nämä sisällyttää REACHin asettaa ehdo, aineiksi, joita olisivat ehdolla listalle. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. En varmasti anna lupausta siitä, että ne kaikki tulannastamaan listalle aineista, jotka pitäisi ottaa lupamenettelyn piiriin, mutta Tämä liittyy myöskin siihen, kun valtiot itse panna näitä aineita osaksi REACHin käsittelyprosessia. Mutta jos me käymme tänään keskustelun esimerkiksi hormonallisista haitta-aineista, jos me käymme myöskin äh, vaikutuksista lisääntymisterveyteen tai muihin kysymyksiin, on olemassa kilpailu siitä, mitkä aineet pitäisi sisällyttää tälle listalle. Kyllä otamme tämän luettelon huomioon, se on hyvä perusta keskustalle. On tehty hyvää työtä siinä, että on pyritty suorittamaan tietoja. Tämä on varmastikin jäävuoren huippu, mutta tulemme ottamaan asian vakavasti. Huomaan, että nyt olen jo puhunut tarpeeksi. Näyttää siltä, että puheenjohtaja on sitä mieltä, joten jos tästä halutaan käydä keskustelua kokouksen jälkeen, olen valmis vastaamaan asioihin edelleen. Kiitos. Euh, Kiitos, että tulitte paikalle. Kiitos myös vastauksista kysymyksiin. Tämä tilannehan on vähän epätoivoinen. Unionin kansalaiset kyseenalaistavat suuresti meidän tehokkuutemme ja on ikävää, että koko ajan tiettyä hanketta lykkää lykkäämme. Kansalaiset kuitenkin odottavat, että ennalta varautumisen periaate hyödyttäisi heitä sen sijaan, että se aina hyödyttää teollisuutta. Meidän täytyy todella tehdä jotain kansalaisten odotusten mukaisesti, ja tämä on nyt semmoinen konkreettinen asia. Minä en teitä nyt eh, mitenkään suoraan tässä moiti, mutta eh, minä ja monet kollegat varmaankin täällä, kun olen katsonut ilmeitä, niin varmaan kaikki reagoivat vähän samalla tavalla. Mutta kiitos, että tulitte paikalle. Seuraavaksi seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on kohta 22. Muuntogeenisten organismien viljelyn sosioekonomiset vaikutukset. Ja annan puheenvuoron herra Mikolle terveysasioiden pääosastolta. Hän esittelee meille raporttinsa. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa sanomalla, että sosioekonomisten vaikutusten Raportti on peräisin siitä, että alan neu- asia koskeva neuvosto pyysi tätä joulukuussa. Ja saatiin esiveltyitä tietoja. Tietoa kuitenkin tältä alalta aiemmin puuttui todella sidosryhmien tiedot ja neuvoston tiedot heinäkuulta 2009. Yhtäältä meille tehtiin selväksi, että jäsenvaltiot voivat antaa mitä tahansa tietoa, jos katsovat sen alan kannalta olennaiseksi, mutta me olemme pyrkineet auttamaan heitä, jotta he, ne keskittyisivät vain tärkeisiin asioihin, joten me annoimme tällaisia ohjeellis, ohjekysymyksiä mutta periaatteessa jäsenvaltiot voivat täysin vapaasti antaa mitä tietoja halusivat, mutta me myös pyrimme hieman ohjeistamaan siinä, mitä meidän mielestämme oli tärkeää. Täytyy kertoa, että vaikka odotimme täysimääräistä reaktiota kaikilta jäsenvaltioilta, saimme vastauksia 25 jäsenvaltiolta, joten kaksi jäsenvaltiota ei vastannut. Kyse oli Italiasta ja Bulgariasta. Ja saimme myös vastauksia Norjalta ja joiltakin, norjalaisilta ja joiltakin sidosryhmiltä. Ja tämän materiaalin perusteella sitten työstimme raporttia. Tärkeää on todeta se, että yksittäisten jäsenvaltioiden reaktiot olivat hyvin suuria laajuudessa, lähestymistavassa, Näissä oli todella paljon eroja. Joiltakin jäsenvaltioilta tuli vain yksisivuisia selontekoja ja joiltakin jäsenvaltioilta monen sadan sivun pituisia teknisiä ja tieteellisiä raportteja. Joissakin vastauksissa esiteltiin kansallisia synteesejä, joissakin vain kerrot, ja nämä osoittivat todella mielipideeroja, joten meillä oli hyvin erilaista materiaalia. Oli tiettyjä kansallisia hyvin tiiviitä kantoja ja sitten taas jossakin hyvin paljon erilaisia kantoja. On selvää, että kuten odotettiin, me kuten odotimme, nämä mielipiteet hajautuivat todella suuresti sekä sidosryhmien että jäsenvaltioiden keskuudessa. Ja voidaan todella sanoa, että EU-kohtaisia tosiseikkoja ja tutkimustuloksia todella tuettiin Euroopasta tulleiden näyttöjen tai todisteiden, kun EUn ulkopuolelta tulevat näytteet, näyttö ja todisteet olivat harvinaisia. Täytyy todeta, että että erityisesti keskityttiin tai painopiste oli maatilatasolla. Joillakin jäsenvaltioilla oli muuntogeenisten tuotteiden viljelystä, kokemusta Portugali, Romania, Espanja, Ranska, Tsek, Tsekin tasavalta esimerkiksi. Ja sieltä tuli lukuja esimerkiksi Espanjasta tuli tiettyjä tietoja joissakin jäsenvaltioissa tiedot olivat polarisoituneempia. Useat jäsenvaltiot, kuten Itävalta, Belgia, Saksa, Ranska, Alankomaat ja Britannia sekä Norja, jo aset, ovat asettaneet jo tiettyjä analyyttisiä kehyksiä sosioekonomisille vaikutuksille eri tasoilla – ja kuten jo sanoin, niin tiedon laatu oli rajallinen, laatu oli myös hyvin heterogeenista ja jos nyt tässä pyrittäisiin kohdennetummin tätä materiaalia analysoimaan, niin se ei olisi soveltu, sopivaa ja, me nyt, ja pyrkiä johonkin ihan lopulliseen johtopäätökseen. Me olemme pyrkineet keskittymään näiden raporttien tai tietojen kohokohtiin siitä, millainen menettely nyt pitäisi aloittaa, mitä pitäisi jatkaa. Ja myös kansainväliset tieteelliset julkaisut, joissa käsitellään joissakin myös sosioekonomisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Ehdotan niihin, tutustumaan niihin ja myös siitä, miten EU-ssa voi kulut voidaan edistää kuluttajien valinnanmahdollisuuksia tällä hetkellä. Tietysti tilanne on kehittynyt, mutta mitä me odot, ehdotamme näiden kaikkien tietojen tämän raportin perusteella on se, että aloitetaan jäsenvaltion, parlamentin ja sidosryhmien välillä keskustelu jotta päästäisiin tästä polarisoidummasta kaksinapaisesta lähestymistavasta yhtenäisempään ja saataisiin laadittua vakaat indikaattorit. Me joitakin työryhmiä on jo jäsenvaltioiden kanssa perustettu. Esimerkiksi marraskuussa tänä vuonna Sevillassa ja kutsunkin kiinnostuneet meepit osallistumaan. On ymmärrettävä siis paremmin sosioekonomisia vaikutuksia muuntogeenisten tuotteiden viljelyssä. Tämä on hyvin laaja-alainen ja monimutkainen aihe. Kuitenkin toteaisin, että tämä raportti on hyvä perusta menettelyn seuraavalle kokoukselle – Komission jäsen Dalli on tämän menettelyn aloittanut. Tarkoitus on järjestää muuntogeenisten tuotteiden alalla kokouksia ja esimerkiksi lokakuussa järjestetään kuuleminen, jossa keskustellaan todella sosioekonomisista näkökohdista. Ja kiitän teitä. Tiedän, että te ö, toimitte puheenjohtajana eräässä näistä tapa- tapahtumista ja kehotan kaikkia kiinnostuneita meppejä paikalle. Kuulen mielelläni reaktionne ja vastaan mielelläni kysymyksiinne. Kiitos oikein paljon. Vain yksi sana ennen kuin annan puheenvuoron kollegoilleni. Haluaisin sanoa, että tämä raportti, jota suurella innolla odotimme, aiheuttaa hieman pettymyksen, koska ensinnäkin minun mielestäni sosioekonomiset vaikutukset eivät koske pelkästään tulojen kasvamista. Tässä on myös yhteiskunnallisia puolia ja usein sosioekonomiset vaikutukset ovat myös kielteisiä. Teillä on tässä ollut vain myönteisiä puolia esillä, enkä löytänyt mitään kielteistä tästä raportista, koska sosioekonomiset vaikutukset on rajattu vain siihen, miten maanviljelijöiden tuloja voitaisiin nostaa. Ja tämä koskee vain yhtä osaa maanviljelijöistä, koska luomuviljelijät ja perinteiset viljelijät, jotka eivät halua käyttää muuntogeenisiä tuotteita, e, heitä ei ole huomioitu tässä ollenkaan. Eli osa tieteellisistä tutkimuksista on huomioitu ja osa ei ollenkaan. Toivottavasti siis e, voimme keskustella tästä laajasti. Esimerkiksi miksi ette ole ottaneet huomioon ongelmia, jotka liittyvät e, Äh, Amerikassa ja Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa löydettyihin asioihin. Miksi kaikkia ketjun toimijoita ei ole huomioitu? Kaikki taloudelliset toimijat pitäisi huomioida yhdenvertaisesti. Nyt Kriton Arsenis. Merci, beaucoup, madame la présidente. Kiitos. Tämä on valtavan tärkeä aihe nämä sosioekonomiset vaikutukset, joita muuntogeenisten organismien viljelyllä voi olla. Komissio totesi, että sellaisissa maissa kuten Espanjassa raportoidaan niistä myönteisistä vaikutuksista, joita muuntogeenisillä organismeilla on esimerkiksi tuholaiseläinten määrään. Siellä sanotaan, että aineiden käyttö lisää tuottavuutta ja että myönteisiä vaikutuksia on myös teollisuuden puolella. Se tieto, jota muualta maailmasta saadaan virallisista tutkimuksistakin, sanoo päinvastaista. Monet järjestöt ovat kieltäneet, että tällaisia myönteisiä vaikutuksia on ja ovat todenneet, että jos halutaan turvallista ruokaa, niin vaikutukset pitää ottaa huomioon ja haluaisinpa kuulla, mitä yritykset sanovat siitä, että siirrytään kohti enemmän luomuperusteista viljelyä. Eräässä tutkimuksessa arvioitiin selittää, koska muuntogeeniset organismit pitää erottaa tavallisista organismeista, niin silloin tuotantokustannukset kasvavat vähintään 10 prosentilla. Tämä on tärkeä asia. Tuomioistuimen taannoisesta päätöksestä nähdään se, että mehiläis, mehiläishoitajille piti maksaa korvauksia. Ja että monissa tapauksissa muuntogeenisten organismien ja tavallisten kasvattaminen rinnakkain ei onnistu, koska ristiin kontaminaatiota tapahtuu. Ja silloin ne vaikut, muuntogeenisten organismien käyttö vaikuttaa tavalliseen viljelyyn ja luomuviljelyyn – Eli silloin muuntogeenisten organismien mukanaan tuovat kulut kasvavat. Haluaisin komissiolta kommentin tästä ja kuulla, minkälaisia toimia teillä on. Velier. Sandrine Velier. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen pettynyt, niin kuin täällä monet kollegat ovat todenneet. Haluaisin myös esittää kaksi kysymystä komissiolle. Ja näissä huomioissa tai kysymyksissä tulee ilmi milloin, miten ja miksi. Ensinnäkin milloin. Nyt tämä on ensimmäinen raportti muuntogeenisten organismien sosioekonomisista vaikutuksista, vaikka ensimmäinen, arvi, ensimmäinen juttu oli 2001 ja arviointi piti olla 2003 ja nyt tässä komissio kertoi, että työryhmiä perustetaan ja asiaa aiotaan pohkia. 2011 12, 2012 pitäisi siis saada neljäs raportti, mutta tämä onkin ensimmäinen. Ja miksi ja miten? Tämä raportti ei todellakaan vastaa kysymyksiin, eikä siihen, mitä olemme pyytäneet. Olemme saaneet kymmenen sivua raporttia, sisältö on täysin tyhjä. Tässä ei vastata meille kysymyksiin eikä kerrota, mitä ne muuntogeenisten organismien viljelyn sosiaalioikeudelliset vaikutukset oikein ovat Euroopassa. Tästä puuttuu tiukkuutta, kuria ja kaik- näitä kommentteja on vain heitelty ilmaan ilman mitään selkeitä suuntaviivoja. Tässä on siis teksti, josta ei ole meille mitään hyötyä, joka ei kerro meille mitään. Eli kysymykseni. Milloin? Milloin Euroopan parlamentti saa raportin, jota voidaan todella raportiksi kutsua ja jossa todella arvioidaan muuntogeenisten organismien viljelyn sosioekonomisia vaikutuksia EUn alueella, niin kuin on korostettu, ei pelkästään niin, että kiinnitetään huomiota näiden organismien viljelijöihin, vaan myöskin talou- siihen, millaisia taloudellisia vaikutuksia tällä on perinteisille viljelijöille tai bio- luomuviljelijöille ja miten tämä vaikuttaa sosioekonomisesti esimerkiksi työpaikkojen luomiseen, maatilojen ylläpitämiseen EUn tasolla – kuka tästä hyötyy tai kärsii, onko kyse elintarviketuottajista, näiden organismien viljelijöistä vai muista. Pitäisikö meidän poliittisesti siis päättää, millaista maataloutta haluamme edistää ja myös edistää kansalaisten keskuudessa ja siksi tarvitsemme näitä tietoja. Sitten miksi ja miten haluamme raportin, joka ja nopeasti raportin, joka vastaa näihin kaikkiin kysymyksiin, mutta yksi asia täällä on, johon kiinnitin huomiota, nimittäin muuntogeenisten organismien ja ei-muuntogeenisten organismien viljelyn yhteis- tai rinnakkain elo. Miten tämä kaikki vaikuttaa sosioekonomisesti miten tämä vaikuttaa mehiläisten hoitajien toimintaan. Meillä on tullut päätös tuomioistuimesta esimerkiksi Monsanto 811, eli tämä ei ole yhteen sopivaa esimerkiksi mehiläistuotannon ja saastumattoman hunajan kanssa. Kiitos. Taas. Taas. Dank u voorzitter. Ik heb, uh, ik heb ook met heel veel uh, aandacht dit, uh, dit rapport. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin, luin tarkkaavaisesti tämän kertomuksen. Ne voi olla yhtä mieltä siitä, mitä edelliset puheet ovat sanoneet. Rehellisesti sanottuna, mitä tässä 11 sivulla on luettavana, on hyvin suuri pettymys. Komissio itse asiassa myöntää, että on vain kopioitu se, mitä jäsenvaltiot ovat lähettäneet. Ja komission onnistuminen siinä, miten se on analysoinut vastauksia, voi vaan sanoa, että tämä on pelkkää tietojen keruuta, joka oli mitenkään luottamassa herättävää. Kysymys on pelkästään luettelosta, joka sisältää erilaisia mielipiteitä, pitkälti polarisoituneita mielipiteitä, taustaa polarisoitunut, tieteellinen kirjallisuus, siinä viitataan ennen kaikkea myöskin taloudellisiin vaikutuksiin, joita on muuntogeenisillä organismeilla ja niiden viljelyllä. Mikä on menetelmä, joka tämän kertomuksen takana on? Se, mitä tässä pitäisi ensinnäkin tehdä, olisi se, että määriteltäisiin se, mikä on sosioekonominen vaikutus. Corinne Lepage totesi aivan oikein, tämä on liian yksipuolinen. Tässä jää monia asioita huomiotta – kertomuksessa on jossakin todettu, että, että mutogeenistä maissia viljellään Espanjassa ja todetaan, että kolmessa maakunnassa viljelijöillä on sato ollut korkeampi, 11,8 prosenttia korkeampi kuin Sarakosassa, mutta alaviitteessä todetaan, että tämä koski vain näitä kolmea tutkittua maakuntaa. No loistavaa. Mitä tämä nyt sitten merkitsee? Mitä me hyödymme tällaisesta kertomuksesta? Tästä käy lainkaan selväksi se, minkälaisia sosioekonomisia vaikutuksia on ollut. Miksi käännytään aina vain viljelijöiden puoleen, jotka viljelevät näitä muuntogeenisiä organismeja? Mitä vaikutusta tällä on perinteisiin viljelijöihin tai, tai luomuviljelijöihin? Kyllähän sekin kuuluu sitähän. Ei sitä pidä jotenkin vain lähteä siitä liikkeelle, että ollaan yhteydessä ja käyntää vain muuntogeenisiä organismeja viljeleviin viljelijöihin. On vähän kaupallista äh, muuntogeenisten organismien viljelyä Euroopassa, mutta sitä on paljon Yhdysvalloissa myöskin selvityksiä, jotka liittyvät lajien monimuotoisuuteen, kansanterveyteen ja myöskin vähäisiin vaikutuksiin, pieniin vaikutuksiin, joita täällä on. Ja sitten luen 11 sivulta viittauksia tieteellisiin selvityksiin. Siinä huomaan, että tällainen valikointi tieteellisestä kirjallisuudesta on se, mitä tässä on tehty, mikä on pitkälti yksipuolista. Viitataan Graham Brooksiin esimerkiksi. Graham Brooks on henkilö, joka johtaa BG Economicsin toimistoa ja, ja saa ohjeensa biologisesta teollisuudesta. En, sen kun tämän ymmärtää, niin mikä sitten on missä sitten on, yksi, missä sitten on tasapuolisuus, ajatellen niitä lausuntoja, joita tota esitetään eh, Euroopan parlamentille. Mitä siis siihen, mistä Rauha Belier sanoi, mikä on aikataulu, me olemme nyt jo myöhässä, miten me todellisuudessa haluamme saada tietoja, voimme saada tietoja, jotka meiltä puuttuvat. Kiitos. Thank you well. Kiitos. Seuraavaksi Rova Liotard. Ja, dank u wel. Uh, ja, ik wil me ook heel graag aansluiten. Kiitos. Minä olen samaa mieltä tässä aiemmin jo puhuneiden kanssa. Vuonna 2008 ympäristöministerin neuvostolta pyydettiin arviointiraporttia. Siitä on kolme vuotta ja nyt meillä on sekalainen kokoelma tietoja jäsenvaltioista – ja tiedot perustuvat hyvin rajalliseen maatilamäärään, eikä niistä saada irti sitten senkään vertaa. Eikä niissä puhuta, miten näiden organismien viljely vaikuttaa biodiversiteettiin tai talouteen yliinsä, yli, yle, ylipäänsä. Meillä on tutkimustietoa Etelä-Amerikasta siitä, miten muuntogeenisten organismien viljely vaikuttaa maaperään, mutta tarvitsemme lisää tietoa esimerkiksi siitä, mikä vaikutus tällä on luomuviljelyyn. Kaikki nämä asiat on jätetty huomiotta. Minä kysyn tässä nyt, että mitä tälle voidaan tehdä. Voisiko jokin riippumaton tutkimuslaitos arvioida näitä sosioekonomisia vaikutuksia – ja mihin sellaisen tutkimuksen kannattaisi keskittyä. Miten sitten tulkitsisimme näitä komissiosta saatuja tietoja? Arvioinnin arviointi on ollut tulossa jo pitkän aikaa ja samaan aikaan sitten kiiruhdamme eteenpäin uuden lainsäädännön kanssa – esimerkiksi liittyen siihen, että miten näihin muutogeenisiin organismeihin ja niiden viljelyyn EU-ssa ylipäänsä suhtaudutaan. Eli lainsäädäntöä laaditaan jo, komissio on tehnyt ehdotuksia, mutta mitään tutkimustietoa näistä sosioekonomisista vaikutuksista ei ole ja vaikutukset on jätetty huomiotta. Mietinpä tässä vain, että miten nämä asiat otetaan tulevaisuudessa huomioon Nämä kysymykset siis kollegolta tulleiden lisäksi. The next speaker is uh, Mrs. Samoin. Samoin. Anch'io non ho trovato molto soddisfacente. Kiitos. En, löytänyt, en pitänyt tätä raporttia kovinkaan tyydyttävänä. Minulla onkin kysymyksiä komissiolle. Tässä puhutaan sosioekonomisista vaikutuksista mutta tässä ei kuitenkaan viitata niihin satoihin tuha, miljooniin dollareihin, joita amerikkalaiset yhtiöt maksavat tälle alalle, niin kuin kansalaisjärjestöt ovat tuoneet esiin. esimerkiksi ongelmat ovat näin, tämän takia levinneet myös Eurooppaan. Minä haluaisin ymmärtää, miksei tieteellisiin tutkimuksiin ja vertailuasiakirjoihin viitata tässä. Esimerkiksi Aragonin alueella Espanjassa on käynyt ilmi, että monet luomuviljelijät ovat eh, tai luomuviljelijöiden toiminta on vähentynyt muuntogeenisten organismien takia. Pitäisi eh, paremmin valvoa tilannetta, nimittäin monet eh, monikansalliset yhtiöt myyvät tuotteita kansainvälisesti ja kansalaisjärjestöt ovat tuoneet ilmi esimerkiksi Monsanto, Chetabau Chemicals ja 50 prosenttia niiden osuus on tuotteiden markkinoinnista maailmanlaajuisesti. Ja tästä kaikki tämän alan toimijat, viljelijät ja muut tietysti pyrkivät Tämä haittaa niitä, jotka pyrkivät pitämään tuotteensa vapaana OGMistä. Tarvitaan luotettavia tietoja ja siksi minua yllättää se, että tässä raportissa, niin kuin puheenjohtaja ja kollegat ovat maininneet, niin tämä 110 maissi, jota Monsanto esimerkiksi Portugalissa, Espanjassa ja Romaniassa viljelee, niin tässä ei täsmennetä Tsekin tasavallassa tehtyä tutkimusta, joka liittyi Tsekissä Monsanton 110 maissin viljelyyn. On, on esimerkiksi Brookersin, Brookersia koskevia artikkeleita, joita on näiden alojen foorumeillakin ja lehdissä julkaistu. Raportissa sanotaan, että jotkut ähm, tämän maissin tuottajat Espanjassa ovat saaneet vähemmän tuloja kolmen vuoden aikana kuin äh, perinteisillä tavalla maisia viljelevät ja pitäisi tutkia myös näitä asioita ja syitä. Consumer Choicein hanke, josta voidaan keskustella paljon. Ja on päädytty siihen, että neuvotteluissa eurooppalaiset jäävät vähän heikoksi. Ja tässä viitataan erityisesti siihen, että esimerkiksi brittiläiset supermarketit vähän halvemmat supermarketit myyvät tiettyjä tuotteita ja ne, niitä sitten käyttävät eh, brittiyhteiskunnan huono-osaisimmat. Muuntogeenisten tuotteiden mark- viljelymarkkinointia varten omassa, omalla alueellani on myöskin puhuttu muuntogeenisen maissin viljelystä ja haluaisin ymmärtää tämänkin esimerkiksi Bulgariassa eräs yritys ei vastannut komission kyselyyn, se liittyy myös Italian tapaukseen. Ja olisi tiedettävä nämä asiat kaikilla tasoilla ja riittävän hyvin. Thank you very much. Um... Kiitos. Ja sitten seuraavaksi edustaja Reimers. Ja, danke schön. Um, man sieht ja deutlich, äh, dass wir... Kiitos. On selvää, että tässä on nyt ongelma nostettu esiin, sillä kun komissio laatii tutkimuksen, jos aineisto tulee jäsenvaltioista ja aineiston laatu on hyvin erityyppistä ja arvioinnit tehty eri perusteella, yhteenvedot ja niiden teko voi olla ongelmallista. Meidän tulee tarkastella kuitenkin tilannetta hyvin puolueettomasti. Monesti ollaan sitä mieltä, että tutkijoiden tulokset ovat aina jotenkin subjektiivisia ja puolueellisia. Mutta tarkastellaan nyt niitä tietoja, joita tässä tutkimuksessa on. Minua kiinnostaisi kuulla komission taholta että kun nyt puhutaan näistä sosioekonomisista vaikutuksista, missä määrin on tarkasteltu sosioekonomisia vaikutuksia, joita on sillä, että näitä muuntogeenisiä organismeja ei viljellä Euroopassa, koska Eurooppa on ainoita alueita maailmassa, joissa muuntogeenisiä organismeja ei pidetä normaalina viljelynä ja normaalina asiana, eli miten voidaan sitten toisaalta koordinoida sitä lainsäädäntöä, jota EUn ulkopuolella tässä asiassa on. Monesti nämä yritykset, jotka tuotteita tuottavat, ovat toistensa kurkuissa kiinni ja taistelevat keskenään. Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti, niiden tulisi perustaa toimensa kuitenkin tieteellisiin tutkimustuloksiin ja jättää tunteet syrjään sitä meiltä odotetaan. Eli meidän tulee tarkastella faktoja, eikä suhtautua asiaan mitenkään tunteellisesti maanviljelijänä. Minä sanoisin, että maatalousala on hyvin pettynyt siihen, että ihmiset suhtautuvat tähän asiaan tunnepitoisesti, eivätkä tarkastele faktoja. Eli nyt olisi korkea aika muuttaa tämä tilanne. Eli ei lykätä jatkuvasti päätöksentekoa tulevaisuuteen – tunnepohjaisten argumenttien pohjalta. Uh, ja, kann da jetzt nicht... En nyt oikeastaan sano, että olemme yksin tässä maailmassa ja siksi meidän pitää tarkastella asioita hiukan laajemmalti. Komission edustajalle sanoisin, että meillä on hiukan sellainen vaikutelma, että teitä hämmästyttää se, että ei tullut mitään selkeää lopputulosta, eikä ehkä oli myös vastu sitä, miten selvitys tehtiin, sillä jos katsoo lähtökohtaa, niin jäsenvaltiot saattavat vapaaehtoisesti päättää, missä määrin he ilmoittivat ja mitä, joten ei pidä ihmetellä tällaisen sekasotkun jälkeen, että nämä tiedot eivät ole missään suhteessa toisiinsa. En halua nyt syyttää teitä tai komissiota mitenkään, mutta minussa nousee kuitenkin voimakas tunne siitä, että jälleen kerran annettu kolmen vuoden Tarkoituksesti kulua ilman, että päästään tulokseen, mikä varmastikaan ei ole haitaksi tietylle turvallisuuden alueille. Minulla on kuitenkin sellainen tunne, että tässä nyt hiukan leikitään minun kanssani ja olisin iloinen, jos te voisitte pyrkiä vastaamaan joihinkin kysymyksiin hiukan tyydyttävämmällä tavalla eh, kuin mitä voimme tästä asiakirjasta todeta. Thank you, I have... Kiitos. Viimeinen puhuja on herra Prodi. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Valittelen tämän komission raportin sisältöä, koska tämä olisi ollut hyvin tärkeä asia. Olisi ollut tärkeää saada materiaalia keskustelun perustaksi. Joka tapauksessa muuntogeenisiin organismeihin liittyvä kysymys on otettava käsiteltäväksi niin, että sitä käsitellään vain, että käsitellään vain sitä ja että aikaa on riittävästi. On toteutettava tiettyjä varotoimenpiteitä jos ruoassa on muuntogeenisiä organismeja, jos se vaikuttaa haitallisesti terveyteen kerran. Minun mielestäni siis nämä, näitä asioita pitäisi käsitellä syvällisemmin nyt ja pitäisi voida laatia tai määritellä yleiset viitekohdat kaikkia var- tahoja varten. Ja ennen kuin, että käydään vain tällainen yksittäinen kes- pieni keskustelu tässä, niin meidän pitäisi käydä syvällisempi keskustelu myös STOAN avulla. Ja ei, ehkä kaikki muutogeeniset organismit eivät olekaan vaarallisia terveydelle, mutta seurauksia, vaikutuksia voi olla. Niistä on puhuttu jo aikaisemminkin tässä valiokunnassa. Ja nämä vaikutukset tuovatkin mieleeni sen kysymyksen, että miten tällainen painostus muuntogeenisiä organismeja kohtaan voitaisiin paremmin parantaakin tätä menettelyä. Toimet voisivat olla hyvin vaarallisia, merkittäviä, kun ajattelemme koko maapallon ruokkimista – jos on vain vähän lajikkeita. jotka altistuvat ähm, tuholaisille. Tätä pitäisi mielestäni tutkia paremmin. Jos on vain vähän viljalajikkeita. Tämä voisi todella vaarantaa sen, että kaikille ihmisille riittäisi ruokaa. Näitä asioita on pohdittava myös sen suhteen, mitä tulee teolliset tekijän oikeuksiin. myös vahinkoa voi aiheuttaa se, miten vapaasti tai voidaanko vapaammin käyttää tätä tiettyä lajiketta. Kiitos. I think it was important the last point you mentioned. Mielenkiintoista. Viimeinen asia, joka että on ihan totta. Eli suhde, joka on patentoitujen eh, siementen osalta sisäilin suhdetta, joka on viljelijän ja yrityksen välillä. Se on hyvin tärkeä kysymys. Saan itse esittää kaksi lyhyttä kommenttia vielä. Yksi on se, että kun sivulla kahdeksan te toteatte, että niin, mitä tulee kysymykset, tietoja, joita on saatavissa kuluttajat, että kuluttajat ostavat näitä. Eikö olisi ollut parempi sanoa, että kuluttajat ovat pitkälti tätä vastaan lähes kaikkialla maailmassa, kaikkialla Euroopan maissa, eikö se ole relevantimpi vastaus, koska se, että me joskus ostamme tuotteet, joita emme halua, se johtuu siitä, että meillä ei ole aikaa, meillä on kiire, me emme löydä merkintöjä, vaikka ne olisivat olemassakin. Ja sitten sivulla kuusi väitetään oudosti, että nettovoitto argentinalaisille tuottajille näistä GMO-tuotteista on voitto, mutta toisaalta Sanoisin, että minulla on päinvastainen tieto, koska nämä tuotteet kestävät ovat sellaisia, jotka tekevät enemmän kasvintorjunta käyttöä, joten itse asiassa tässä seuraa heille tappioita. Ja nyt he ovat itse asiassa sitten tavallaan pääsemättömissä tästä typerästä lajikkeesta. Sitten vielä pari kysymystä. Niin, tämä alkuperäinen kysymys itse oli se, oli se, mikä oli tuomion rat, istumen ratkaisu koski hunajaa. Ja ehkä voisitte valita vielä siihenkin. Mä... Thank you, Mr. Chairman, and certainly I will. I will. Kiitos puheenjohtaja. Totta kai yritän vastata myös tähän hunaja-kysymykseen ja tuomioistuimen päätökseen. Keskustelu on aaltoidut laidasta laitaan. Ongelma on se, että en voi tässä nyt vastata ihan jokaiseen aiheeseen, joka on nostettu esiin mutta sanoisin kuitenkin, että olen vapaa tapaamaan teistä kaikkia yksitellen ja kutsuisin teidät myös tuohon konferenssiin, joka on tämän kuun 18. päivä. Siellä puututaan aika lailla kaikkiin niihin asioihin, mitä täällä on nostettu esiin. Ja siellä yritetään kuulla kaikki näkökannat näistä kaikista asioista. Siellä on edustajat yritysten puolelta ja kansalaisjärjestöjen puolelta, eli toivottavasti pääsette sinne paikalle, sillä siellä saa syvällisempää tietoa näistä asioista. Täällä todettiin monta kertaa, että te olette nyt pettyneitä tähän raporttiin ja minä vastaan tähän. Kun tätä aihetta lähdettiin lähestymään, komissio oli sellaisessa tilanteessa, että meidän piti arvioida minkälaista tie, sitä tietoa, mitä meillä on, ja tehdä se tieteelliseltä pohjalta. Me olemme riippuvaisia siitä tiedosta, joka on meille saatavilla näitä arviointeja varten. Ja ennen kuin tutkimusta alettiin tehdä, monet jäsenvaltiot sanoivat, että ju- juu kyllä tietoa on paljon näistä sosioekonomisista vaikutuksista ja että tietoa on sekä negatiivisista että positiivisista asioista. Ja sitten kun pyysimme jäsenvaltioilta näitä tietoja, niin saatiin se, mitä saatiin. Ja kutsun teidät kaikki kyllä tarkastelemaan näitä jäsenvaltioista saatuja tietoja. Jäsenvaltiot virallisesti siis lähettivät tietoja komissioon. Me emme voi sanoa komission puolelta, että hei Espanja, teidän tietonne eivät nyt ole totta. Nämä ovat virallisia Espanjan lähettämiä tietoja tiedot käytiin läpi ja käytimme ainoastaan tieteellisin perustein kirjoitettuja artikkeleita ja muita julkaisuja, joita on tieteellisessä yhteisössä arvioitu, jotta sitten saataisiin luotettavaa tietoa esiin. En sano, että osa tiedoista olisi epäluotettavia, mutta kuitenkin me teemme työtämme annettujen tietojen perusteella ja henkilökohtaisesti minäkin olin pettynyt niihin tietoihin, jotka eivät olleet sen tasoisia kuin mitä jäsenvaltioista odotimme aiempien puheiden perusteella. Me luulimme, että sieltä tulee varsinainen vyöry tietoa, mutta näin ei sitten käynytkään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja kaikki tiedot, mitä olemme saaneet, niin niitä on käytetty tässä raportissa – ja olemme varmasti valmiita tarjoamaan näitä tietoja myös teille nähtäviksi, mutta tiedot täytyy tosiaan tarkistaa ja, ja varmistaa, että niillä on tieteellinen pohja. Ja näistä yksityiskohtaisemmista asioista voin keskustella teidän kanssanne myöhemmin. Ja sen jälkeen, kun tämä raportti oli laadittu, uusia tietoja tuli esiin ja niitä yritettiin ottaa sitten mukaan siinä prosessin kestäessä – ja niitä käytetään tuossa prosessissa, joka alkaa 18. päivän konferenssista. Ja tietoja pyritään käyttämään myös muussa työssä. Tässä tehtiin siis raportti niiden tietojen pohjalta, joita tiettyyn päivämäärään mennessä tuli. Joitakin yksityiskohtaisempia kysymyksiä nostettiin esiin. Meillä on minuutti enää aikaa. Niin no, minä voin vastata tämän hunaja-asiaan ja sitten loppuihin voi vastata henkilökohtaisesti teille myöhemmin. No tästä hunaja-asiasta meistäkin tämä tilanne ja ongelma on hyvin tärkeä ja siihen puututtiin välittömästi. Kysymys oli siis puolalaisen hunajan turvallisuudesta ja ongelma oli se, että nykyinen lainsäädäntö keskittyy mehiläishoitoon ja muihin asioihin, mutta siinä ei periaatteessa puututa yksityiskohtaisesti Puolan asioihin, eli meidän piti hoitaa tämä asia suullisesti. Tietojen pitäisi olla pian saatavilla 24. päivä tätä kuuta. Ja tapasimme myös jäsenvaltioiden edustajia ja yritysten edustajia. Pyysimme heitä sitten ehdottamaan, miten tätä nykyistä lainsäädännössä olevaa aukkoa saataisiin täytettyä – Ja tällä tavoin sitten sen uusi, tai kun tätä aukkoa täytetään, sääntelykehys peittäisi koko kentän, eikä sinne mitään aukkoja jäisi. Nämä ovat ne toimet, joihin heti on ryhdytty, mutta sitten pyysin myös, että jäsenvaltiot arvioivat omaa tilannettaan esimerkiksi etikettien suhteen. Laitetaanko esimerkiksi Puolassa etiketteihin tieto siitä, että hunaja sisältää muuntogeenisiä ainesosia. Tätä asiaa tarkastellaan tällä hetkellä ja myös komission jäsen Dalli puhuu tästä asiasta tänään. Ja varmasti hänen puheensa tästä asiasta kannattaa kuunnella. Kiitos. So. No, oli miten oli. Hunajan tuottajat eivät halua tätä siitä pöllä hunajansa. Ja he vetovat nykyisiin sääntöihin tämän välttämiseksi, ja ne, jotka ovat aiheuttaneet sen, että tätä siitepölyä on päättynyt, hunajaa maksakoot siitä. Hun- mehiliäisten hoitajat saavat siitepölyä hunajaan, jota eivät halua. Se on ongelma. Kokous on nyt päättynyt. Meidän pitäisi vielä olla Gerbrandin raportti matkasta ympäristövirastoon. Saamme kuulla kenties tämän raportin, eh, mitä tulkit sanovat asiasta, käykö se Mä kuuntelen ruotsi, Jos kuuntelen englanti voisiko englanti kertoa noin kolme minuuttia lisää? Hyvä. Olkaa hyvä. Thank you, Carl. Um, I'll do it in English. To... Teen sen englanniksi, jotta tässä tulee helpompaa. Um, it's good to see that... On hyvä nähdä, että kaikki asiat, joista tänä aamuna on keskusteltu, ovat liittyneet tieteeseen, tietoon, ja se on meidän – Euroopan ydin, ympäristövirastomme ydintoimintaa. Lyhyesti asiat, joista keskusteltiin vierailun aikana muutama viikko sitten. Virallinen valtuuskunta, siinä olivat herra Sonic, herra Arsenis ja minä, mutta tietysti mukana oli muutamia tanskalaisia jäseniä, jotka liittyivät Jörgensen, Auken ja Rosbach, joten meillä oli huomattava kokoinen valtuuskunta. Haluaisin kiittää parlamentin puolesta niitä henkilöitä, jotka sihteeristössä olivat mukana järjestämässä tätä. Vierailu oli erinomaisesti, täydellisesti järjestetty. Viraston lisäksi meillä oli lounas Tanskan ympäristöministerin kanssa ja ministerien kanssa – itse asiassa vaan korkeiden virkamiesten kanssa ja puhuimme Tanskan tulevasta puheenjohtajakaudesta lyhyesti aiheet, joista keskusteltiin. Olimme iloisia siitä, että Jackin McLeod oli paikalla lähes koko vierailun ajan. Ja hän tietysti on ajava voima virastossa sekä myös ilmi siitä, mitä hän hankkeesta Eye on Earth, jossa virasto käyttää tavallisia ihmisiä tiedon keräämiseen paikallisesta ympäristöstä, mikä antaa hyödyllistä tietoa virastolle, tietoa, jota mekin voimme käyttää lajeista, katastrofeista, saastumisesta. Kadun ihmiset ovat ensimmäisiä, jotka huomaavat, jos jokin saastuu. Joten tämä on hyvin mielenkiintoinen ennakkovaroitusjärjestelmä niille, jotka ovat tulleet rahoituksen osalta kriittisiä – rahoitus on pitkälti lähtöisin yksityisistä lähteistä. Keskustelen viraston kanssa lajin monimuotoisuuskysymyksistä, ja viraston edustajat selittivät meille, että edelleen on suuria aukkoja tiedoissa, ja että työskentelevät tiedon osalta tällä alueella. Tässä on luettavissa enemmän myöskin raportista, myöskin nähtävissä tietoa viraston verkkosivulta aikaan rajallisesti käytössä, en puutu tähän sen kummin. Puhuimme myöskin ilmastonmuutoksesta ja ilmanlaadusta. Ilmastonmuutoksesta me kaikki tiedämme, että me hyväksymme Jutta Haukin mietinnön, joka koski lisärahoitusta virastolle nimenomaan eh, ilmastonmuutoskysymyksissä ja ponnistelun jakamispäätös tullaan tekemään asiassa, mikä merkitsee lisätyötä virastolle ja myöskin paljon keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Siksi jo nyt järjestimme tämän lisätalousarvion ja toivottavasti se menee myöskin täysistunnon lävitse. Ilmanlaadusta mielenkiintoisin tieto oli, että jäsenvaltiot ovat kaukana jäljessä ilmanlaatu lainsäädännön toimeenpanossa, mutta viraston mukaan on hyviä syitä saada aikaan tiukempaa lainsäädäntöä ilmanlaadusta, joka voi olla hyödyksi tulevina vuosina. se on vielä että kolme minuuttia saimme tulkeilta. Ja puhuin, vielä puhun nopeasti vielä resurssitehokkuuteen, mikä yksityiskohtaisesti, mitä mä sanoisin, että mielenkiintoista oli se, että on maaprofiileja resurssitehokkuudesta ja kertovat siitä, että tämä on yhä tärkeämpi asia ulkoisissa jäsenvaltioissa, mutta että ekojärjestelmät ovat ekosysteemit ovat tuota kokonaan ulkopuolelle suljettuja. Ja lopuksi haluaisin vain lyhyesti vedota kollegoihin, että käytettäisiin virasto enemmän hyväksi. Ennen kaikkea, kun ollaan esittelijöitä, on helppo ottaa yhteyttä, saada heitä tietoa, että tarvitsee, voi käydä siellä, voi pyytää heitä tulemaan tänne, ja se on hyvä tapa tehdä mietinnöstä parempi, vielä paremmin kuin ja nyt muuten. Ja lopuksi vielä, herra puheenjohtaja, ennen tämän vuoden loppua meidän täytyy nimittää uusi, uudet edustajat parlamentista hallintoneuvostoon. Kysymys on kolmen vuoden toimikaudesta ja, ja ennen äh, marraskuun puoliväliä meidän pitää nimittää uudet ehdokkaat, joten käynyt kollegojen puoleen. Olisi hyvä esittää nimiä, henkilöiden nimiä, jotka heidän mielestään voisivat olla sopivia hallintoneuvostoon parlamentin edustajina. Minusta ne tiedot, joita liittyvät tähän, ovat löydettävissä tästä. Kiitos. Eh, Kriton, 10 seconds. Kriton, vain 10 sekuntia. Without translation, just say that it's EA. Eh, e niin sanoisin vain, että myös Euroopan ympäristövirastolla oli paljon tietoa näistä muuntogeenisistä organismeista ja myös hormonaalisista haitta-aineista. Eli sen resursseja kannattaa tosiaan käyttää ja myös komission kannattaa niitä käyttää. Sorry for this. Olen pahoillani tästä viiveestä, tulkit ja kiitos siitä, että jäitte tänne. Ja vielä lopuksi